Grande Michel. Possiamo iniziare? No niin, voisimme aloittaa. Vi prego di prendere posto. Salute. Voisitteko istutua alas? Tervehdin tässä kaikkia tulkkeja. aloitamme tämän workshopimme, joka koskee EUn vaatimusten vaikutusta alkutuotannon sekä maatalous- ja elintarvikealan kilpailukykyyn. Haluaisin antaa teille lyhyesti jotakin tietoja koskien kolmikanta neuvotteluita Boseen mietinnöstä viime keskiviikolta. Muistuttaisin, että tämä asia tulee ensi viikolla käsittelyyn ja Esittelijä on Alves, mutta hän ei päässyt tänään paikalle tähän kokoukseen tästä hyvin tunnetusta Islannin tulivuori syystä. Siksi haluaisinkin henkilökohtaisesti kertoa töistä ja tuloksista, joihin päästiin tuossa kokouksessa aivan lyhyesti. Voin tyytyväisyydellä kertoa, että löydettiin kompromissi viides viidettä pidetyssä kolmikanta neuvotteluissa koskien äärialueiden maataloutta. Samoin parlamentin neuvottelijat ja Espanjan puheenjohtajavaltiona pääsevät siis tähän kompromissiin yhdessä komission kanssa. Ja haluankin kiittää erityisesti komissiota. Tässä kompromississa ovat mukana meidän valiokuntamme tärkeimmät esiin tuomat kysymykset ja erityisesti sellainen poikkeus, joka koskee Azorien aluetta ja uudelleenmuokkausta siellä, esimerkiksi maitokiintiöiden poistamiseen ja koko maitoalan uudistamiseen. Tämä on pysyvä järjestely, tai samoin löydettiin pysyvä järjestely järjestely Kanariansaarille maitopulveria koskien. Ja äänestys pidetään seuraavassa Strasbourgin kokouksessa täysistunnossa, jotta nämä uudet säännöt voidaan hyväksyä mahdollisimman pikaisesti ja jotta ne saadaan voimaan taantuvasti tammikuun alusta 2010 lähtien. Näin teemme muutoksia tähän Alvesin mietintöön ja varjoesittelijät tässä konsolidoidussa muutoksessa ja jonka määräpäivä on 12.5. Ja tuon, tuon jälkeen siis muutokset lähetetään sihteeristölle Eli tämä pitää jättää keskiviikkoon ennen kello 12. Haluaisin esitel- es- onnitella esittelijää ja koko neuvotteluvaltuuskuntaa val- valiokuntamme nimissä. Heidän ansiostaan pääsimme ensimmäisen yhteispäätösmenettely mietinnön menestyksekkääseen loppuun Lissabonin sopimuksen myötä myötä. Ja jos mitään huomioita ei ole, niin voisin todeta, että pöytäkirja on hyväksytty ja voimme aloittaa kuulemistilaisuutemme. Hyvä. Näin siis voimme aloittaa tämän päivän, päivän kokouksemme. Kokous menee internettiin ja aivan hetken kuluttua ministeri Espinosa saapuu paikalle. Hän ilmoitti tulevansa hieman myöhässä, mutta itse voisin ehkä tässä alussa esitellä asia minuutin pari ja antaa sitten puheenvuoron komission jäsen Cholosille. Kiitän häntä todella lämpimästi. Se, että hän on paikalla, osoittaa todella sen, että hän haluaa tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Nyt voimme siis aloittaa tämän workshopimme. Maatalous ja sen kilpailukyky on äärimmäisen tärkeää maan viljelijöiden ja maaseudun alueidemme tulevaisuuden kannalta. Ja kauppasäännöt ovat tältä osin yksi tärkeimmistä asioista, joita tulee työstää. Eikä ole mitään sattumaa se, että tämä asia on ollut Espanjan puheenjohtajakauden alusta lähtien yksi keskeisempiä painopistealueita, kuten ministeri Espinosa on usean otteeseen todennut. Ja tämänpäiväinen workshop auttaa meitä jälleen kerran pohtimaan syvällisesti tätä asiaa. Meillä on paikalla asiantuntijoita, neuvoston edustaja Espinosa ja komission jäsen Cholos. Kiitän heitä siitä, että he ovat tulleet paikalle. Tämä aihe, josta keskustelemme, on äärimmäisen tärkeä, jotta voidaan taata se, että että ponnistukset elintarviketurvallisuuden ja esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin suhteen nämä arvot todella saadaan eteenpäin ja niitä ei vesitetä maataloustuotannossa. Meidän täytyy varoa sellaisia vääristäviä elementtejä, jotka tulevat yhteisön sääntöjen ulkopuolelta – ja näin saavat kilpailuetuja, koska eivät noudata samoja sääntöjä kuin me. Jotta voimme pitää kiinni järjestelmämme kilpailukyvystä, haluamme suojella kuluttajiamme. Ja yksi tärkeimmistä haasteista, johon meidän täytyy vastata, on se, että lisäämme avoimuutta markkinoilla – ja toimimme vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti. Ja siksi meidän täytyy lisätä esimerkiksi tuotteisiin liittyvää tiedotusta. Ja meidän täytyy entistä paremmin myös tunnustaa tietyt sosiaaliset aspektit markkinoilla. Samoin tarvitsemme lähentymistä ympäristö- ja sosiaalikysymysten ja muiden sääntöjen osalta – jotta voidaan estää se, että Euroopan unionin säännöt koituisivat haitaksi kuluttajille. Näistä täytyy olla etua. Meidän täytyy ymmärtää, kuinka voisimme päästä parhaiten tavoitteisiimme. Ja meidän täytyy löytää ne mahdollisuudet, joiden kautta voidaan taata tämä hyvä malli kansalaisillemme. tämän alustukseni jälkeen annan puheenvuoron komission jäsen Cholosille ja sen jälkeen Espinosalle. Ja meillä on täällä kolme puhujaa. Ensinnäkin Jose Maria Espuni Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta. Hän puhuu meille eurooppalaisen maatalous- ja elintarvikealan mallin vahvistamisesta. Ja sitten meillä on paikalla Italian INEA maatalousjärjestön edustaja Maria Angela Perito. Hän puhuu EUn hallinnollisista haitoista ja maaseutualan säännöistä kansallisessa puitekehyksessä. Ja kolmanneksi paikalla on herra Abdelhakim Hamoudi Ranskasta, INRA-järjestöstä. Hänkin puhuu yhteisön säännöistä maatalousalalla ja siitä, kuinka nämä säännöt vaikuttavat Euroopan maatalouden kilpailukykyyn. Kuten aina, käymme myös keskustelua ja tähän on aikaa tunti 15 minuuttia. Kiitoksia kaikille asiantuntijoille ja komission jäsenelle. Annankin hänelle nyt mahdollisuuden antaa alustuksen tähän aiheeseen. Olkaa hyvä. Merci, Paolo. Kiitoksia, Paolo. Puheenjohtaja kaikilla kunnioituksella parlamenttia kohtaan otin matalamman tuolin kuin mikä, se, mikä puheenjohtajalla on, ja toivottavasti näette minut silti. Mutta mennään nyt asiaan. Aiheesta on keskusteltu usean otteeseen, kun on puhuttu yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja kilpailukyvystä ja eurooppalaisesta maatalousmallista ja sen kehittämisestä. Uskon, että mikäli oikein ymmärsin, tämän alustuspuheenvuoron, jonka puheenjohtaja juuri piti. Juuri tämä on keskeinen elementti keskusteluissa, nimittäin se, miten eurooppalaisesta maataloudesta tehdään kilpailukykyisempi ilman, että joudutaan luopumaan joistakin tärkeistä elementeistä, jotka ovat sille ominaisia ja joista se tunnetaan maailmanlaajuisilla markkinoilla – ja samalla varmistetaan elintarvikkeiden laatu eurooppalaisilla markkinoilla. Nyt on yhdistetty toisiinsa laatu, politiikka ja kilpailukyky kysymykset ja normit ja kilpailukyky toisaalla. Heti kättelyssä voisin todeta, että nämä normit, joita maanviljelijät joutuvat kunnioittamaan, kun he tuottavat elintarvikkeita, ovat seurausta niistä vaatimuksista, jotka ovat yhä suurempia. Kuluttajata ja veronmaksajata esittää yhä suurempia vaatimuksia. ja Nämä sitten vaikuttavat suoraan normeihin. Ja toisaalta täytyy varmistaa laadukkaiden elintarvikkeiden saanti markkinoilla. Mutta nyt on painotettu viime aikoina enemmän laatua kuin määrää. Ja toisaalta halutaan, haluttu, tehdä ero erityyppisten tuotteiden välille. Mutta kun puhutaan maataloustuotannon laadusta, ei pelkästään lopputuotteesta, täytyy muistaa nämä hyvin paljon normeja, jotka liittyvät tuotantotekniikoihin ja ympäristön vaikutuksiin ja myöskin eläinten hyvinvointiin. Sekä tuotteisiin liittyy normeja että myöskin tuotantoon. Sen vuoksi eurooppalainen maataloustuotantomalli on nyt muuttumassa yhä tunnetummaksi maailmanmarkkinoille ensinnäkin siksi, että eurooppalaiset tuotteet ovat enemmän myynnissä maailmanlaajuisesti katsottuna, mutta myöskin siksi, että joidenkin vuosien ajan on käyty yhä intensiivisempiä neuvotteluita kahdenvälisten sopimusten ja monenvälisten sopimusten aikaansaamiseksi esimerkiksi Dohan kierroksella VTOssa. Maataloustuotteista on puhuttu maailmanlaajuisestikin yhä enemmän ja yhä enemmän on ryhdytty pohtimaan sitä, miten säilytetään ja kehitetään eurooppalaista tuotantomallia, joka juontaa juurensa veronmaksajien ja kuluttajien vaatimuksista, kuinka sitä pitää, pidetään yllä ilman, että maanviljelijät ja tuottajat joutuvat vaikeuksiin kilpailun vuoksi. Nyt haluaisin ensinnäkin pitää kiinni erästä asiasta. Nämä normit ovat tulosta näistä vaatimuksista, joita on syntynyt aivan luonnostaan kuluttajien ja veromaksien suunnalla. Se tapa, millä sovelletaan näitä normeja, on monien mielestä liian byrokraattinen. Tämä on toinen seikka, josta täytyy puhua. Uskoakseni normien byrokraattisemmiksi muuttuminen ei saa vaarantaa vesittää näitä normeja. Ei tämä ole mikään syy lieventää normeja. Normien täytäntöönpano täytyy ottaa tärkeäksi tavoitteeksi. Kauppakumppanin suhteissa, kun tarkastan unionin maiden ja kolmansien maiden suhteita, täytyy niinkään varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus. Nämä ovat sellaisia normeja, joista ei voida neuvotella silloin, kun toimitaan kansainvälisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä. Kyse ei pelkästään tuotteiden laadusta, vaan myöskin kuluttajien terveydestä ja turvallisuudesta. Tämä on aivan toinen vaatimusten taso. Niin ikään taso, joka selkeästi antaa oman leimansa meidän maataloustuotannollemme. Vaikka John Daly lähinnä vastaakin elintarvikkeiden turvallisuudesta ja ihmisten terveydestä, niin siitä huolimatta minäkin omalta osaltani olen vastuussa neuvotteluista, joita käydään kauppakumppaneidemme kanssa elintarvikkeiden laadukkuuden varmistamiseksi. Meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan markkinoille ei pääse tuotteita, jotka eivät kunnioita tiettyjä normeja. Komissio on erittäin vaativa tässä suhteessa ja tulevaisuudessa näihin seikkoihin tullaan edelleenkin kiinnittämään vielä huomiota. Tästä ei jousteta. Normit ovat syntyneet eurooppalaisista vaatimuksista, liittyvät vain sitten ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin tai muun tyyppisiin seikkoihin. Kyse on myöskin siitä, että tuotteita ovat luonteeltaan erilaisia. Sen vuoksi laatuvaatimuksetkin vaihtelevat tuotteen mukaan. Tämä on se tilanne, jossa nyt ollaan. Normien, normien taustalla ovat erityisvaatimukset, jotka liittyvät eurooppalaisiin markkinoihin. Tietystikin Euroopan tasolla on sääntöjä, jotka liittyvät Euroopan markkinoille tuotuihin tuotteisiin. Näin helppo ei kuitenkaan näin helppo ei kuitenkaan ole vaatia, että kauppakumppanimme automaattisesti noudattavat samoja normeja. Tämän helpommin sanottu kuin tehty. Tässä yhteydessä täytyy ymmärtää ja ottaa huomioon useita seikkoja jatkossa. Emme voi luopua vaatimusten tasosta. Pikemminkin olisi hyvä asettaa nämä arvot uuteen valoon ja saada kumppanimmekin noudattamaan niitä, koska muuten saattaa olla, että laatuvaatimuksia pidetään tällaisena kaupan piiloesteenä mutta kyse on kuitenkin kuluttajien turvallisuudesta. Meillä on omat arvomme, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin ja kestävään maatalouteen. Nämä arvot täytyy tehdä tunnetummaksi, tunnetummiksi myöskin kumppanimme keskuudessa. Kyse myöskin maailmanlaajuisesta toiminnasta. Meidän täytyy pyrkiä kehittämään näitä normeja myöskin maailmanlaajuisesti, kun me keskustelemme esimerkiksi VTOn piirissä Codex alimentarius kysymyksistä Voi vain todeta, että keskustelua on jo käyty hiljattain komission kollegionkin keskuudessa. Siellä on pohdittu kahdenvälisiä kansainvälisiä kauppaneuvotteluita ja kollegiossa ollaan samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi pyrkiä näiden sopimusten neuvottelun yhteydessä myöskin tekemään meidän normimme ja arvomme tunnetuimmiksi maailmallisesti katsottuna kestävä maatalous esimerkiksi on tavoite, joka pitää ottaa tärkeäksi pyrkimykseksi ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin maailmallisesti, koska tämä on ainoa tapa ratkaista nämä ongelmat. Tässä on hyvin paljon tehtävää vielä. Ja omalta osaltani tulen tekemään parhaani. Tulen tukemaan myöskin muita komissaareja, jotka ovat vastaus, va, vastuussa kauppakysymyksistä. Tässä on minun linjaukseni tähän kysymykseen. Uskoakseni meidän täytyy niin ikään pohtia sitä, millä tavalla me voimme tukea maataloutta, kun maatalous pyrkii tukautu, tu, mukautumaan tarvittaviin muutoksiin. Meidän täytyy myöskin arvostaa maataloustuottajien tekemää työtä. Nämä normit, standardit täytyy myöskin tehdä suuren yleisön piirissä tunnetuiksi. Ja viljelijöiden täytyy saada asianmukainen palkka tekemästään työstä. Ja heidän työtään täytyy kunnioittaa. Tämä täytyy varmistaa suuren yleisönkin piirissä. Ja tiettyjen tuotteiden osalta on olemassa tiettyjä normeja, ja täytyy kunnioittaa erityisnormeja. Toteaisin myöskin, että Maanviljelyksellä ja maataloustuotannolla on muitakin kuin kaupallisia arvoja. Kyse ei pelkästään maataloustuotteiden tuottamisesta, elintarvikkeiden tuottamisesta, vaan maatalous on muutoinkin arvokasta toimintaa. Eurooppalaisten tuotteiden moninaisuus, monen kirjavuus ja monipuolisuus voi olla jo kilpailuetu maatalousmarkkinoilla tuotteiden eriyttäminen, monipuolistaminen ja erityisnormien kunnioittaminen tuo lisää arvoa. Ja tämäkin lisäarvo täytyy tehdä tunnetuksi niin, että kuluttaja tunnustaa ja tunnistaa nämä normit, joita on kunnioitettu. Tietenkin voidaan antaa enemmän arvoa sille työlle, arvostusta sille työlle, jota maanville tekevät. Tässä tilanteessa nyt ollaan komission puolella. Nyt ollaan muokkaamassa lainsäädäntöpakettia, joka liittyy laatupolitiikkaan. Parlamentissakin on laadittu mietintö tästä, Skottaan mietintö. Me tulemme ottamaan huomioon hyvin pitkälti ne huomiot, jotka tuossa mietinnössä on esitetty. Keskustelua on käyty ja tullaan vielä käymään jäsenvaltion kanssa sen varmistamiseksi, että laatupolitiikka ja tuotteiden eriyttämispolitiikka hoitetaan sellaisella tavalla, että saadaan nyt tämän koherentti, järkevä teksti, joka kattaa alleen suurimman osan tuotteita. Ja siinä on eri tuotteet määritelty eri kategorioihin ja asetettu tiettyjä vaatimuksia eri kategorioiden kohdalle. Maatalous, tai pikemminkin maantieteelliset merkinnät, eri standardit, yksityiset ja muutkin laatuvaatimukset. Nyt halutaan laatia sellaiset myönteiset, myönteisen suuntaan vievät säännöt, jossa otetaan nämä kaikki nämä seikat huomioon, esimerkiksi vuoristoalueilla harjoitettu maatalous on otettu erityisellä tavalla huomioon, niin kuin Skotan mietinnössä on vaadittukin. Tälläkin tavalla pyrimme saman enemmän arvostusta sille työlle, jota maanviljelijät tekevät joskus vaikeissakin olosuhteissa. Tämän sanottuani toteaisin, että kun tarkastetaan kansainvälistä kilpailua, ei pidä antaa periksi, vaan pikemminkin täytyy määritellä strategia, jonka avulla kansainvälisekin tasolla pystytään mukautumaan muutoksiin ja saamaan enemmän tunnustusta eurooppalaisille tuotteille ja niiden laadukkuudelle. Euh, Keskustelu, jota te tulette tänään käymään, ottaa ehkä esiin vielä eri aspekteja kuin ne, mitkä minä omassa puheenvuorossa nyt mainitsin. Minä kiinnostaa siksi erittäin suuresti kuunnella kaikki niitä ajatuksia ja ehdotuksia, joita teillä on tämän laatupaketin ja tuotteiden edettämispaketin parantamiseksi. Ja sen suhteen, miten maatalouspolitiikkaa pitäisi muuttaa vuoden 2013 jälkeen. Kaikin keino meidän täytyy toimia, että voimme pitää yllä Euroopan maatalouden moninaisuutta. Ja täytyy myöskin tehdä selväksi veronmaksajille, että sen tyyppinen maatalous, jota Euroopassa harjoitetaan, ottaa huomioon ei pelkästään markkinoiden tarpeet, vaan muutkin maatalouspolitiikkaan liittyvät vaatimukset ja odotukset. Nyt kun ollaan muokkaamassa maatalouspolitiikkaa, meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä odotukset ja vaatimukset, jotka selkeästi liittyvät ei pelkästään maatalouden laatuun ja määrään ja moninaisuuteen, valinnan mahdollisuuteen, joka kuluttajalla on, vaan kaikki muutkin tekijät tulevat tämän huomioon. On paljon helpompaa tietystikin vain todeta, että tilanne on vaikea ja sitten antaa periksi. Kaikkiin vaatimuksiin on hyvin vaikea vastata, mutta minun mielestäni ponnistelut, joita me tulemme tekemään – maatalouspolitiikan muokkaamiseksi, niin tämän vaatimukset tullaan ottamaan huomioon, tulee saamaan tunnustusta ja tulee tuomaan lisäarvoa enemmän kuin se, että mahdollisesti vain annettaisiin periksi ja annettaisiin periksi näistä normeista. Näin ei pidä tehdä. Normi ja normien täytäntöönpano ovat kaksi eri asiaa. Olen samaa mieltä siitä, että normien täytäntöönpano täytyy saada yksinkertaisemmaksi ja byrokratia täytyy karsia meidän täytyy säilyttää tietty kunnianhimon taso tässäkin suhteessa, normien täytäntöpanon suhteen. Normien tarkoituksena on päästä tiettyihin tavoitteisiin, eikä niistä pidä luopua. Toivotan teille paljon onnea ja menestystä ja kiitän jo etukäteen parlamenttia ja tämä valiokunnan puheenjohtajan siitä, että tämä keskustelu on järjestetty. Olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne ja myöskin neuvoston kanssa, jotta pääsemme hyvään lopputulokseen näiden tavoitteiden osalta. Nyt ilolla jään kuuntelemaan, mitä tästä kokouksesta jää käteen. Grazie, caro commissario. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kiitos myös näistä korostuksista, joita teitte ja siitä, että olette valmiita ottamaan huomioon myös meidän valiokuntamme panoksen. Viittasitte tässä myös kotaan mietintöön laatutuotteista. Toivottavasti yksi meidän ehdotuksistamme voi päästä jo tähän seuraavaan komission ensi syksynä julkaistavan lainsäädäntöehdotukseen. Nyt antaisin välittömästi puheenvuoron asiantuntijoille – Espinosa saapuu aivan pian, mutta voisimme aloittaa herra Jose Maria Espunista. Hän on siis Euroopan sosiaali- talous- ja sosiaalikomiteasta. Olkaa hyvä. Eh, pues muchísimas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja kutsusta ja siitä, että kutsuitte TSK tänne puhumaan meidän tekstistämme, joka koskee Euroopan elintarvikemallin vahvistamista. Aluksi täytyy sanoa, että TSK toimii kolmen eturyhmän kanssa. Mukana on yrityksiä ja muita tahoja, ja tämä tutkimus on syntynyt eri eturyhmien osalta ja tässä se sai todella laajan tuen. Ainoastaan yksi vastaan ja kolme tyhjää oli sen takana. Maatalouspolitiikka on ensimmäinen yhteinen politiikan ala ja sitä täytyy pitää strategisena politiikan alana. Se on 50 vuotta yrittänyt sopeutua uusiin tavoitteisiin. Ensinnäkin siihen, että pystytään, pystyttiin sodan jälkeen antamaan tarpeeksi elintarvikkeita kansalaisille ja toiseksi se on yrittänyt sopeutua erilaisiin ympäristöllisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Haluamme pitää kiinni siis näistä hyvistä tuloksista, joihin olemme päässeet. Ja tähän liittyy ensinnäkin se, että meillä täytyy olla oikeanlaisia hintavolatiliteetin vastaisia on mm, keinoja. Tällaista on siis nähty. Ja sitten toiseksi, kuten jo komission jäsen sanoi, meidän täytyy vahvistaa tätä erity, erityispiirteitä, joita näillä tuotteilla on, esimerkiksi maa, maantieteelliset alkuperämerkinnät ja muut merkinnät, niitä täytyy yksinkertaistaa ja selkeyttää, jotta voimme paremmin suojata ulkoisia markkinoita vastaan. Tarvitsemme sellaiset maantieteelliset merkinnät, jotka ovat järkeviä eivätkä liian laajoja. Sitten tarvitsemme ulkoista edistämispolitiikkaa, jotta saamme lisäarvoa ja voimme kaupallistaa tuotteita entistä paremmin. Tarvitsemme strategisen näkemyksen jonka avulla voidaan vähentää väärinkäytöksiä, lisätä avoimuutta ja puuttua epäreilun kauppaan. Vuonna 2007 eu teetettiin tutkimus 17 EUn jäsenvaltioista. Ja sen mukaan 80 prosenttia kaikista tuotteista myynneistä oli suoria myyntejä ja kymmenessä maassa yksi suurimmista myyjistä myy 30 prosenttia kaikista tuotteista. Nämä ovat tärkeitä tietoja ja niihin täytyy kiinnittää huomiota. Voidaan siis sanoa, että elintarvikemyynti keskittyy entistä tiiviimmin tiettyihin myyntiketjun osiin. Eli meidän täytyy antaa entistä parempaa ja lisää tietoa kuluttajille, kun täällä jo sanottiin, ja tehostaa informaatioteknologiamme käyttöä. Ja tämä sanotoni on selvää, että elintarvikejärjestelmä on sellainen, että siihen täytyy todella kiinnittää huomiota yhteisessä maatalouspolitiikassa. Tämän politiikan täytyy olla voimakasta ja riippumatonta. Meidän täytyy olla taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä ja ottaa huomioon esimerkiksi jäljitettävyys, turvallisuus ja integroitu tuotanto ja siihen liittyvät oikeanlaiset toimet eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset, työntekijöiden suoja, suoja, suojaaminen ja niin edelleen. Ja meidän täytyy todella panostaa tutkimuksen, kehitykseen ja innovaatioihin. Tämä on ainoa tapa, jolla voimme lisätä tuotantoamme ja vastata siihen suureen haasteeseen, johon puheenjohtaja jo viittasi, eli suurin maailmanlaajuisiin markkinoihin. Meillä on monia vaikeuksia tällä tiellä ja haluamme niitä korjata. Tässä tärkeitä kysymyksiä tuotiin jo esiin. Euroopan unioni on sekä suurin tuoja että viejä elintarvikkeiden suhteen. Meillä on hyvin tiukkaa lainsäädäntöä Ja mitä tulee esimerkiksi jäljitettävyyteen EUn ja kolmansien maiden välillä on suuria eroja. Meillä tämä jäljitettävyysketju on aivan alusta loppuun, kun taas kolmansilla mailla näin ei ole. Ja kolmannet maat eivät todellakaan täytä kaikkia niitä sääntöjä, joita EUn sisällä taas vaaditaan. Ja tähän liittyvät esimerkiksi elinten hyvinvointi, eläinten hyvinvointikysymykset. Ja näihin kysymyksiin kiinnitetään kolmansissa maissa usein vähemmän huomiota. Ja yksi kolmasosa kaikista tuotteista me tuotetaan muualta tuoduin elintarvikkein. Ja kaikkiin näihin sääntöihin liittyy myös paljon kustannuksia. Ja kun EU:ssa on rajoituksia koskien geneettisesti muunnettujen aineiden käyttöön, näin tiukkoja sääntöjä ei ole kolmansista maista tuotuihin elintarvikkeisiin. Ja tänne edelleen tuodaan tuotteita, joissa on GMO tuotteita. Omassa lausunnossamme haluamme todeta, että nämä käytänteet voivat aiheuttaa yli 200 miljoonan tappiot eurooppalaiselle elintarviketuotannolle. Haluamme kuitenkin entistä enemmän apuja sellaisille alueille, jotka keskittyvät ainoastaan yhden tietyn tuotteen käyttämiseen, tuottamiseen. Jos eurooppalaiset tuottajat joutuvat syrjintäasemaan omalla alueellaan kolmansia maita kohtaan, ei ole hyvä asia, jos tämä johtuu vielä EUn omista säännöistä. Meidän täytyy löytää tähän sääntöjä ja ratkaisuja ja osittain asteittaisia muutoksia. Tuomme esiin esimerkiksi sen, että markkinoille pääsyä täytyy parantaa ja samoin valvoa tuontia entistä paremmin. Täytyy valvoa, että se todella noudattaa samoja sääntöjä kuin EUn sisäiset tuotteet, jotta voidaan taata samanlaiset olosuhteet. Samoin on selvitettävä ja tehtävä tunnetuksi siitä, miten kansainvälinen yhteisö ottaa vastaan eurooppalaisen mallin. Meidän täytyy ottaa tähän mukaan erilaiset kansainväliset säännöt kasvinsuojelusta ja eläinten suojelusta. Samoin kansainvälistä teknistä apua täytyy tukea, myös tehdä yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa, jos ne ovat esimerkiksi raaka-aineiden tuoja EU-hun. Meidän täytyy kouluttaa teknikkoja, säätää erilaisia standardeja ja normeja ja edesauttaa työntekijöiden vaihtoa. Meidän täytyy antaa kaupallisia kannustimia ja yhteistyökannustimia niille maille, jotka harmonisoivat omaa lainsäädäntöään EUn lainsäädäntöön. Meidän täytyy myös säätää entistä paremmin ja vähentää hallintotaakkaa, kuten täällä sanottiin, koska ne usein estävät teollisuuden normaalin kehittymisen. Ja tästä haluaisinkin tuoda esimerkin, joka ei kuitenkaan koske maataloutta. Kun laadimme tätä tekstiä, kuulin, et, kuulimme, että on 15 maata, jotka eivät ole antaneet minkälaisia toimintalupia. Tämä taas ei edistä mitenkään meidän kilpailukykyämme. Ja meidän täytyy myös puuttua siihen, että tuotantomme ei siirry muualle halvempien palkkojen perässä. Meidän täytyy taata arvokas työ ja ottaa työehtosopimuksien oikeita lausekkeita. Ja hyvä puheenjohtaja, meistä täytyy antaa prioriteetti sillä, että puututaan todella nykytilanteeseen. Elintarvikealan tuotanto on lähes mil, 696 miljardia euroa vuosittain ja monet näistä toimijoista ovat hyvin pieniä. Me tuomme ja viemme aivan valta, valtaisat määrät elintarvikkeita vuosittain – vuonna 2009 olimme 17,5 prosenttia kaikista kaikista tuonneista. Ja tämä on pienempi luku kuin vuonna 1998, eli meidän määrämme tältä osin on pienentynyt. Elintarvike alalla työskentelee enemmän työntekijöitä kuin esimerkiksi autoteollisuudessa tai kemian teollisuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Jose Maria Espuni, grazie della sua relazione. Kiitoksia. Kiitos tästä esityksestä. Nyt paikalle on tullut neuvoston puheenjohtaja, valtion edustaja Elina Espinosa. Kiitos, että pääsit paikalle. Aloimme juuri työmme täällä workshopissa. Puheenvuoron on käyttänyt komission jäsen Cholos. Ja olemme korostaneet jo sitä, kuinka tärkeänä Espanja puheenjohtajakaudellaan pitää kilpailukykykysymyksiä. Samoin kuulimme äsken talous- ja sosiaalikomitealta esityksen asioista, jotka liittyvät EUn tuottajien kilpailukykyhaittoihin verrattuna muihin maihin. Siinä tapauksessa, kun muut eivät noudata samoja korkeita standardeja, joita me pyydämme tuottajiemme noudattavan, ja tästä tietenkin olemme ylpeitä. Mutta nyt annan teille saman tien puheenvuoron, hyvä Elena, ja sen jälkeen voimmekin kuulla sitten muita asiantuntijoita. Elena, olkaa hyvä. Señor presidente de la Comisión. Kiitoksia hyvä Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Aluksi haluaisin pyytää anteeksi siitä, että pääsin tänne paikalle hieman myöhään, mutta varmasti kaikki tiedätte, kuinka hankala tilanne Euroopassa lentoliikenteen osalta on tuhkapilven takia. Jos nyt sitten siirryn tähän päivän aiheeseen, niin haluaisin ensiksi sanoa, että me eurooppalaiset voimme olla ylpeitä omista elintarviketuotteistamme. Yhteinen maatalouspolitiikka on antanut tukea viljelijöille ja karjan kasvattajille ja he ovat pystyneet vastaamaan entistä paremmin kasvavaan tarpeeseen. Tässä tiellä on ollut kuitenkin suuria haasteita. Ensin kyseessä oli ainoastaan se, että yhteisön markkinoille tuotettiin elintarvikkeita, mutta nyt tilanne on se, että täytyy toimia kansainvälisillä markkinoilla antaen omille tuotteille oma identiteetti. Euroopassa maatalous ja karjan kasvatus on hyvin usein asia, joka muokkaa maaseutua, maaseudun ympäristöä ja siihen liittyy monia muita asioita liittyen ympäristöön ja kulttuuriin ja moniin muihin kysymyksiin, jotka ovat hyvin tärkeitä. Tällä hetkellä maatalous on tai maaseutualueita on noin 50 prosenttia koko Euroopan pinta-alasta ja niissä tällä alalla on töissä 18,6 miljoonaa ihmistä, joka vastaa 8,6 prosenttia kaikista työ, työtä tekevistä Euroopassa. Tämän lisäksi elintarviketeollisuus on sekundaarialalla hyvin tärkeä pilari Euroopassa – emme ole enää pelkästään tuotteiden muuntajia tai jalostajia, vaan olemme saaneet tuotteillemme suurta lisäarvoa. Tämä kehityskulku on näkynyt selkeästi siinä, kun yhteistä maatalouspolitiikkaa on uudistettu. Ja tässä näissä toimissa on yritetty vastata kansalaisten tarpeisiin ja avauduttu entistä enemmän markkinoille. Osoituksen tästä avautumisesta on EUn toimet kahdella tasolla. Me olemme yhtä aikaa tärkein maahantuoja ja maasta viejä, mitä tulee elintarvikkeisiin. Ja elintarviketuotanto vastaa Euroopan BKTstä 4 prosenttia. Viesti on selvä. Meidän mallimme täytyy tyydyttää Euroopan kansalaisten toiveisiin, kuluttajien toiveisiin. Ja siksi sen täytyy pystyä kilpailemaan ei ainoastaan sisämarkkinoilla, vaan myös kansainvälisillä markkinoilla. Ja juuri kilpailu on kiristynyt, koska maailman markkinat ovat entistä kansainvälisemmät ja markkinoilla on tapahtunut avautumista. Ja nyt toimitaan kahdenvälisesti ja monenvälisesti. Ja näin Euroopan unioni toimii. Ja tässä tärkeässä roolissa on tämä eurooppalainen elintarvikemalli, joka on mukautunut tiettyihin asioihin, jotka ovat olleet äärimmäisen tärkeitä ja jotka ovat maksaneet paljon poliittista vaivaa. Meillä on lainsäädäntöpaketti, johon liittyy elintarvikkeiden laadukkuus ja olemme siitä ylpeitä ja sen avulla kuluttajat jälleen voivat luottaa maataloustuotteisiin monien kriisien jälkeen. Euroopan unionin tuotannolla on entistä enemmän oma identiteetti. Ja se sitoutuu sekä kuluttajiin että tuottajiin. Näin on saatu aikaan aivan ainutlaatuinen tuotantomalli ja puhumme eurooppalaisesta elintarvikemallista. Tämä eurooppalainen elintarvikemalli kattaa erilaisia vaatimuksia joita meidän tuotantomme on kunnioitettava. Tähän liittyy hyvin monen, monenlaisia kysymyksiä eläinten ja kasvien terveydestä, elintarvikkeiden laadukkuuteen ja rehun laadukkuuteen. Ja näihin erilaisiin sääntöihin kuin muualla liittyy myös tiettyjä kustannuksia Euroopan unionissa – näyttää siltä, että käytännössä voimme vaatia ainoastaan vastaavia vaatimuksia kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten kautta. Ja silti meidän täytyy toimia harmonisoidusti kaikissa tuotantoketjun osissa. Meillä on hyvin erilaisia esimerkkejä tästä. Esimerkiksi mitä tulee lääke- tai torjunta-ainejäänteisiin, eläinten hyvinvointiin ja niin edelleen. Ja vaikka olemmekin tehneet työtämme varsin hyvin, kun olemme säätäneet lääkejä alan toimijoille, niin emme ole pystyneet kuitenkaan välittämään tästä koituvia etuja kaikille kuluttajille. Ja siksi tähän liittyy ongelma. Eli monet normimme ovat sellaisia, että ne ovat paljon tiukempia kuin kansainväliset normit, ja tämä taas saattaa haitata monia tuotannon ketjuja, esimerkiksi pieniä käsityöläisiä, jotka ovat hyvin kaukana siitä mitä loppukuluttaja maksaa esimerkiksi heidän tuotteistaan. Ja siksi meidän täytyy puuttua näihin vaikeuksiin hyvin tiukalla kädellä. Meidän täytyy pystyä takaamaan se, että EU pystyy tuottamaan laadukkaita elintarvikkeita sekä sisä- että ulkomarkkinoille. Ja meidän täytyy taata se, että kuluttajat saavat todella hyviä ja laadukkaita elintarviketuotteita. Ja yksi tärkeimmistä toimintakeinoista on juuri Euroopan unionin lainsäädäntö. Meidän täytyy päästä parempaan lainsäädäntöön, jonka kautta voidaan vastata kuluttajien tarpeisiin ja saada aikaan kestävyyttä. Meidän täytyy toimia niin, että me saadaan laaja sosiaalinen tuki ja samoin meidän täytyy teettää vaikutusten arviointia, jossa otetaan huomioon kaikki taloudelliset vaikutukset kaikille toimijoille sekä sisämarkkinoilla että kansainvälisillä markkinoilla, jotta saadaan aikaan tasapaino ja voidaan välttää turhat kaupan esteet. Se, että haluamme kunnioittaa eurooppalaisen elintarvikemallin periaatteita liittyy siihen, että haluamme todella saada oman paikkamme tunnustetuksi ja oman mallimme tunnustetuksi kansainvälisesti entistä paremmin. Euroopan unionin täytyy parantaa sen neuvotteluasemaa esimerkiksi VTOssa – niin, että se saa muihin taloudellisiin toimijoihin nähden oikean aseman. Samoin se, että eurooppalaiset standardit muuttuvat entistä kansainvälisemmiksi, sen täytyy parantaa meidän maailmanlaajuista strategista asemaamme ja kilpailukykyämme. Meidän täytyy myös tiedottaa kolmansille maille eduista ja siitä lisäarvosta, joita meidän tuotteillamme on ja meidän täytyy toimia yhdessä Euroopassa näissä aloitteissa. Joka tapauksessa tätä eurooppalaista elintarvikemallia täytyy pitää sellaisena, että se on todella laadittu kansalaisille ja kuluttajille. Ja juuri heidän täytyy olla toimien keskiössä. Meidän täytyy näin tiivistää yhteisiä ponnisteluitamme, jotta kuluttajat paremmin tuntisivat tämän mallin ja jotta he voivat tehdä tietoisen valinnan ja ennen kaikkea arvostaa näitä tuotteita. Kuluttajien tiedotus ja koulutus ovat asioita, jotka kuuluvat olennaiselta, olennaisin osin tähän yhteisön strategiaan. Samoin meidän täytyy pyrkiä siihen, että kuluttajat todella tunnustavat tämän lisäarvon. Ja tähän liittyy kolme kaupallista pilaria. Ensinnäkin etiketöinnin täytyy olla avoin, sen täytyy koskea kaikkia tuotteita, sen täytyy olla helppoa käyttää ja siihen ei saisi liittyä lisäkustannuksia. Ja toiseksi meidän täytyy antaa oikeanlaista tietoa tästä eurooppalaisesta maatalousmallista – ja siihen liittyvistä näkökulmista. Ja sitten kolmanneksi tarvitaan tuotannon ja kaupan panemisen välille oikeanlainen tasapaino. Eli vaikeuksia on kyllä hyvin paljon, mutta meidän täytyy puuttua niihin, jotta voidaan taata koko maataloussektorin kilpailukyky pysyvästi ja minkälaisissa taloudellisissa oloissa hyvänsä. Euroopan unionilla on jo useita aloitteita, joilla halutaan esimerkiksi tehostaa tiedotusta kansalaisille ja parantaa etiketöintiä ja tuotteiden arvostusta. Tähän tarvitaan kuitenkin myös kolmas työskentelytapa, eli tämä on tulevaisuuden, eurooppalainen malli ja konkreettisemmin tulevaisuuden YMP-malli. Espanjan puheenjohtajakaudellaan on toiminut näiden suuntaviivojen mukaisesti. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös tukea todella myös Euroopan parlamenttia näissä aloitteissa. En usko, että on parempaa ajankohtaa ottaa koko yhteiskunta mukaan tähän keskusteluun ja kansalaiset keskustelemaan näistä tuotteista. Kaikkia näitä elementtejä tarvitaan uuden Euroopan rakentamiseen ja ehkä myös uuden toiminta-alan rakentamiseen ilman, että kuitenkaan unohdetaan sitä, mitä on tapahtunut Rooman sopimuksesta nykyisen Lissabonin sopimuksen asti. Eli meidän täytyy tuottaa elintarvikkeita järkevään hintaan ja meidän täytyy ponnistella entistä voimakkaammin, jotta kaikki elintarvikeketjun jäsenet voisivat selvitä oikealla tavalla. Tähän tarvitaan todella sitoutumista myös kansalaisilta. Eurooppalainen identiteettimme, jota joskus on epäilty, on ainutlaatuinen maailmassa ja meidän täytyy pystyä pitämään sitä yllä. Ja tämä malli on perintöämme. Sitä täytyy tehostaa ja korjata niiltä osin kuin mitä siinä on tullut esiin heikkouksia. Jos kilpailukykymme heikkenee, koko tämä perintö vaarantuu. Ja tältä osin emme voi tyytyä mihinkään epäinhimilliseen anonyymin talouteen, vaan meidän täytyy vastata haasteeseen, jota koituu kaupan vapauttamisesta ja eurooppalaisen mallin kansainvälistämisestä. Ja tähän voidaan päästä ainoastaan yhdellä tavalla. Tähän voidaan päästä ainoastaan eurooppalaisin elintarviketuottein niin, että vahvistetaan tätä meihin kaikkiin kuuluvaa toimintamallia. Ja hyvät parlamentin jäsenet, komission jäsen. Me Espanjan puheenjohtajakaudella voimme tehdä paljon tämän asian eteenpäin viemiseksi ja uskon, että jos kaikki kolme toimielintä toimivat yhdessä, voimme todella päästä eteenpäin. Kiitos. Grazie. Grazie, Kiitoksia, hyvä Elena. Kiitos tästä intohimoisesta esityksestä. tiedotus kansalaisille ja koulutus, valistus, ne ovat todella avainsanoja, joiden kautta komissio ja me yhdessä voimme todella vastata näihin tärkeisiin asioihin. Eh, Nyt kun annan puheenvuoron seuraavalle asiantuntijalle, Maria Angela Peritolle. Hän on siis Italian INEA-järjestöstä ja hän puhuu EUn hallintoesteistä ja erilaisista säännöistä maatalousalalla kansainvälisessä kehyksessä. Sono ricercatrice. Kiitoksia. Haluaisin nyt kertoa hieman meidän instituuttimme puolesta näistä asioista kansainvälisestä elintarvikealasta. Luon katsauksen erilaisiin hallinnollisiin ja lainsäädännöllisiin rajoitteisiin, joita Euroopassa on luotu. Tämä aihe on varsin monimutkainen Ja kun katsotaan, kuinka asiaa lähestytään ja niin mitä metodeja käytetään, päätän hyvin paljosta. Tänään minä tarkastelen elintarviketurvallisuutta ja elintarviketurvallisuuden merkitystä eurooppaiselle tuotantomallille. Elintarviketurvallisuus turvallisuus ja hygienia ovat asioita, joihin kaikki EUn kuluttajat ovat törmänneet ja olemme havainneet kuluttajien reaktion. Ja voidaan muistaa erilaisia säädöksiä, joissa on otettu kantaa elintarviketurvallisuuteen. Tässä on erilaisia hyvin keskeisiä seikkoja. Ensiksi eh, katsomme, mikä on tämä varsinainen puitteisto, kehys, jossa toimitaan elintarviketurvallisuuden alalla. Sitten käymme läpi kansainvälistä kauppaa ja elintarviketurvallisuutta, sitten eurooppaista kontekstia ja sitten vielä kansainvälistä toimintaympäristöä, joka liittyy monenkeskisiin ja eh, kahdenvälisiin kauppasopimuksiin. Viime vuosina on ollut erilaisia elintarvikkeisiin liittyviä uhkakuvia, ja ne ovat korostaneet näiden kysymysten äh, merkitystä niin kuluttajien keskuudessa. Kuluttajat haluavat turvallista ruokaa, turvallisia elintarvikkeita, mutta tässä on myös maakohtaisia eroja, samoin kuin myös lainsäädännössä. OECD on tehnyt tutkimuksia ja niiden mukaan kuluttajilla ei ole kunnon välineitä, joilla he voisivat tarkistaa elintarviketurvallisuuden. Esimerkiksi eräiset toksiinipitoisuudet ja niin edelleen. Kuluttajat ovat E, tietoisia näistä riskeistä ainoastaan silloin, kun he sairastuvat. Varsin usein on niin, että tuottajilla on e, hyötyä siitä, mikäli he tuottavat terveistä ruokaa. On luotu erilaisia kannustimia – ja on lyöty, luotu myös eh, erilaisia eh, yksityisiä standardeja. Mutta toisinaan markkinat eivät toimi ja tarjonta ei vastaa kysyntää. Tällaisessa tilanteessa eh, hallitukset voivat astua mukaan kuvioon ja luoda sopivan toimintaympäristön. poliittiset aloitteet voivat olla varsin tärkeitä, kun eh, tutkitaan, kuinka asioita voidaan ohjailla, mutta ei kuitenkaan pidä luoda turhia kaupan esteitä. Tässä kuvassa näette korkeushyppyriman, tässä käytetään siis urheilua vertauskuvana. Ja voidaan sanoa, että tämä rima on eri korkeudella eri maissa. Eurooppalainen lainsäädäntö on nostanut riman varsin korkealle. Jos verrataan vaikka äh, Codex Alimentariukseen. Mutta ennen kuin jatkan yhteisön asioista, niin pitää muistaa, että on kansainvälisiä järjestöjä, kuten esimerkiksi BTO, ja on tehty sopimuksia siitä, mikä on elintarviketurvallisuuden merkitys. Ja tällöin on todettu, että kaikilla ihmisillä on oikeus turvaiseen ja terveiseen ruokaan ja veteen hyvinvointinsa turvaamiseksi. Eli tämä on jokaisen yksilön oikeus. Eli terveellistä ja turvallista ruokaa. Euroopan unioni on luonut erilaisia kynnysarvoja, joilla pyritään takaamaan kuluttajien terveys. Mutta tässäkin on myös maailmanlaajuisia sääntöjä. Kuitenkaan nämä säännöt eivät saa vääristää markkinoiden toimintaa. Uruguain neuvottelukierroksella sovittiin eh, sääntöpaketista, jotta toimintaedellytykset olisivat tasavertaiset. Näin rima olisi yhtä korkealla kaikille maille. Tämä tarkoittaa eh, sopimuksia terveys- ja kasvinsuojelutoimista ja kaupan teknisistä esteistä. Kaikilla mailla on omat elintarviketurvallisuusviranomaisensa – ja viime päivinä olemme saaneet lukea eh, kiinalaista elintarvike niin, niin, skandaaleista. Heidän kansallinen viranomaisensa on tiedottanut asiasta. Tämä täytyy siis pitää mielessä, kansainvälisesti vuodesta 1995 alkaen eh, näihin asioihin liittyviä kiistoja on noussut varsin paljonkin. Tässä on tilasto vuosien 1995-2001 tilanteesta. Tässä on kaiken kaikkiaan yli 100 valitusta. Äh, Robertsin ja Unnevierin tutkimuksen mukaan tässä on lukuisia äh, äh, valituksia ja ne voidaan jakaa sitten eri tavoin. Ja kun tutkitaan tätä voidaan luoda myös katsaus siihen, e, kuinka tietoisia kuluttajat ovat. Ja voidaan sanoa, että eurooppalaiset kuluttajat ovat varsin valveutuneita. Ja eurobarometrin mukaan maatalouteen liittyvistä huolenaiheista elintarviketurvallisuus on aivan e, ykkösenä. Se on mainittu 59 prosentin vastauksissa. Joten Euroopan unionin täytyy vastata tähän kysyntään omilla elintarviketurvallisuussäännöillä. Ja tässä käytetään siis muita eh, kuin eh, tulleja tavalla, jotka estävät kauppaa. Vuosien 2000 ja 2008 välillä Eurostatin mukaan vienti on kasvanut huomattavasti samoin kuin tuontikin. Tämä luo perustan sille, että voidaan tarkastella ja analysoida elintarviketilannetta siinä yhteydessä, kun on kyse koko kauppaneuvotteluista. Dohan neuvottelukierros on epäonnistunut. Tässä yhteydessä ei niinkään puhuttu elin eh, mutta vuodesta 2006 lähtien on järjestetty kokouksia, jossa on eh, tutkittu näitä asioita – Ja voidaan sanoa, että eh, nämä terveys- ja kasvinsuojelutoimet eivät ole olleet ei juurikaan neuvotteluiden keskiössä. Kauppaneuvotella niin sanoi eh, tuolloin neuvottelukerroksen yhteydessä, että tämä täytyy kuitenkin ottaa jatkossa huomioon. kun tarkastellaan sommittuja kahdenvälisiä sopimuksia, ja niitä on syntynyt varsin paljon Dohan neuvottelukierroksen epäonnistuttua, niin voidaan todeta, että EU on harjoittanut eh, todellakin kahdenvälistä politiikkaa eh, ennen kaikkea neuvottelukierroksen epäonnistuttua. Näitä kahdenvälisiä sopimuksia nyt solmittu paljon enemmän kuin aiemmin. Tässä on VTOn tietoja asiasta. Siitä lähtien, kun GATT luotiin, on solmittu 362 kauppasopimusta alueellisella tasolla. Ja itse asiassa kaikilla valtioilla Mongolia lukuun ottamatta on tällaisia kahden tai monen välisiä kauppasopimuksia, useimmiten lukuisiakin. Neuvottelut kulkevat kahdella rintamalla – ja eurooppalaisen maatalouden perustana on nimenomaan elintarviketurvallisuus. Tässä voidaan pohtia monenkeskistä tai kahdenvälistä lähestymistapaa. Taloustieteet monesti yrittävät soittaa nämä yhteen. Ja e, tässä kahdenväliset järjestelyt pitkällä aikavälillä voivat johtaa ongelmiin. Näistä tulee varsinaisia vyyhtejä. Ongelmana ei ole niinkään laaja eurooppalainen kahdenvälisyys tai monenvälisyys, vaan kysymys on siitä, että täytyy luoda eurooppalainen tuotantomalli, joka on todella yhteensopiva kansainvälisten neuvotteluiden kanssa. Elintarviketurvallisuus on otettu osaksi eurooppalaisia säädöksiä. ja tuot, ää, tuottajien täytyy noudattaa näitä. Samoin, jos ulkopuoliset tuottajat haluavat meidän markkinoillemme, heidän täytyy kunnioittaa näitä samoja standardeja. Niinpä näiden sääntöjen täytyy kattaa myös muut maat. Monenvälisessä mallissa – eurooppalaista filosofiaa voidaan myös ajaa. Tässä EU voisi todella yrittää vaikuttaa asioihin molemmissa neuvottelupöydissä. Tämä voi kuulostaa hieman idealistiselta, mutta nä- nähtäväksi jää, kuinka pitkälle voimme päästä. on paljon tutkimuksia ja kannanottoja VTOn kehityksestä. Ja VTO todella pohtii eh, politiikkansa uudistamista. Tavoitteena on se, että terveys ja hygienia – paketti tulisi entistä avoimemmaksi ja seurattavammaksi. Myös kansainvälisesti on eh, kehitystä siihen suuntaan, että voidaan nähdä, että eh, Euroopan unionin toimet ovat itse asiassa markkinoiden suojatoimia. Myös muilla toimijoilla on vastaavia sääntöjä. Asiaa tutkitaan jatkuvasti. Ja vaikka tämä voi kuulostaa banaalilta, niin voidaan sanoa, että kun on tilanne, jossa e, henkilö on hukannut avaimensa. Ja kun poliisi kysyy, niin kuinka hukkasitte avaimen, niin e, vastaus kuuluu, että en tiedä, mutta etsiskelin nyt tästä huoneesta. Tätä voi käyttää e, vertauskuvana meidän tilanteellemme. Eli tässä tavallaan katsotaan nyt ympärille ja tuntuu, että eh, ei toimita kovin johdonmukaisesti. Eli tavallaan tulee on helppo valvoa, mutta näitä muita asioita, kuten juuri hygienia- ja terveysstandardeja, voidaan käyttää vaikemmin valottavalla tavalla. Joten tarvitaan ehdotuksia, jossa tällaiset eh, toimet saataisiin osaksi yleistä neuvottelupakettia. Ja mikäli tähän päästäisiin, niin kuinka sitten edettäisiin? Neuvottelukierros on siis epäonnistunut. Ja jatkossa eh, neuvotteluja tullaan käymään juuri tietyistä neuvot, prosenttirajoista. Ja kysymys on siitä, kuinka korkealle EU voi nostaa tämän riman. Minä uskon, että me tarvitsemme eh, kahdenvälisiä toimia, ja näin on toimittu viime vuosina. Kahdenvälisiä sopimuksia on eh, paljon enemmän nyt kuin muutama vuosi sitten niin Euroopassa kuin esimerkiksi Aasiassakin, ja näin meidän täytyy toimia lyhyellä aikavälillä. Mutta aivan kuten komissio sen Jolos sanoi, meidän täytyy sovittaa arvomme monenvälisen lähestymistavan tarpeisiin. Näin voidaan saada muut lähemmäs meidän omaa malliamme. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä meidän täytyy saada muut maat lähemmäs meidän tapaamme toimia. yksi avaintekijöistä tässä multilateraalisessa mallissa on se, että meidän täytyy markkinoida eurooppalaista näkemystä turvallisuudesta ja hygieniasta. Ja sen vuoksi haluaisin nostaa keskustelun kohteeksi sen, kuinka tulevissa neuvotteluissa tartutaan juuri hygieniapaketin asioihin. suhteessa muihin eh, neuvotteluissa esillä oleviin asioihin. Eli se, että tulee ja lasketaan, mutta saman aikaan nostetaan eh, ehtoja. Tästä voi olla hyötyä kuluttajille, mutta ei ole kuitenkaan tutkimuksia, jotka eh, voisivat osoittaa tämän aivan ehdottomasti. Eli meidän täytyy etsiä tasapainoa eri neuvottelupöydissä. Meidän täytyy tukea meidän Äh, malliamme, jotta se voi kestää myös tulevaisuudessa. Kiitoksia Maria Angela Perito tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Nyt sitten viimeinen asiantuntijaesitys, eli herra Abdelhakim Hamoudi Inrasta, joka on maatalouden tutkimuslaitos Ranskassa. Hän puhuu maatalouspolitiikan säännöistä ja siitä, kuinka säännöt vaikuttavat Euroopan maatalouspolitiikkaan. Ja heti Hamudin esityksen jälkeen käymme keskustelua. Täällä väki on hieman nyt vähissä tämän tuhkapilven takia, mutta keskustelemme joka tapauksessa. Nyt teille puheenvuoro, herra Hamudin. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, mesdames et messieurs. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia ensinnäkin, että minut on kutsuttu tänne. Toimin todellakin kansainvälisessä tutkimuskeskuksessa, maatalouden tutkimuskeskuksessa Ranskassa. Ja aion nyt pohtia näitä hallinnollisia rajoitteita, eurooppalaista lainsäädäntöä maatalousalalla – ja myöskin sitä, miten se on vaikuttanut eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyyn ensinnäkin mikrotalouden tasolla, mikroekonomistiselta kannalta. Ajattelen, pohdin tätä kysymystä eri puolilta sen suhteen, miten todellakin voitaisiin parhaiten pureutua tähän ongelmakenttään. Ensinnäkin legitiimiys. Miten legitiimiä on eurooppalainen lainsäädäntö elintarvikkeiden turvallisuuden suhteen. Interventioiden legitiimiys, sääntöjen legitiimiys on asia, jota pohdin kahdella tasolla. Kyse on kahtalaisesta ajattelutavasta, pitäisikö tehdä interventioita vai ei, pitäisikö puuttua peliin. Ensinnäkin täytyy pohtia niitä vaatimuksia, joita asetetaan elintarvikkeiden turvallisuuden ja varovaisuusperiaatteen vuoksi. Ne ovat yhteiskunnallisia paineita ja toisaalta tarkastella niitä instrumentteja ja välineitä, joita voidaan käyttää silloin, kun yhteiskunta vaatii tietyn tasoista euro- elintarvikkeiden turvallisuutta. Olen esittänyt kysymyksen, joka liittyy legitiimiyteen. Kannattaako tehdä interventioita ja millä tasolla näitä vaatimuksia täytyy esittää? Tässäkin on kaksi tasoa. Tässä ei ole samaa logiikkaa, vaan että on olemassa erilaisia yhdistelmiä, kombinaatioita sen suhteen, mitkä ovat taloudelliset vaatimukset, toisaalta yhteiskunnalliset vaatimukset. Olen pyrkinyt selventämään myöskin kysymystä, joka liittyy kilpailukykyyn. Tätäkin lähestyn kahden tavalta. Toisaalta, mitä kustannuksia tulee sääntöjen noudattamisesta ja toisaalta sitten kun kustannukset on investoitu, mitä tuottajalle jää käteen se kun investoinnit on tehty. Ei riitä, että tarkastetaan pelkästään eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyä. Minulla on vain hyvin vähän aikaa käytössäni, mutta toteasin, että kilpailukykyä voidaan lisätä siten, että tutkitaan niitä keinoja, joilla voitaisiin vähentää täytäntöpanon kustannuksia. Samanaikaisesti pitäisi auttaa tuottajia siten, että valvotaan ja tarkkaillaan, mitä kilpailut tekevät koska tuotteenkin täytyy, kun he tekevät ponnisteluita elintarviketurvallisuuden parantamiseksi, niin heillä täytyy olla tiettyjä takuita siitä, että työnsä ei mene hukkaan. Sitten kysymys, joka liittyy interventioiden legitiimiyteen julkisen sektorin tasolta, niin mikäli vastaus on kyllä, interventiot ovat tarpeellisia. Ja tarkastella missä olosuhteissa, siksi että markkinat eivät toimi, eivätkä markkinat itse pysty tuottamaan tiettyä vaadittavaa kuluttajansuojan tasoa ja elintarvikkeen turvallisuustasoa. Silloin tarvitaan interventioita. Kun tarkastellaan elintarvikkeen turvallisuutta, niin ei mikään argumentti ole se, että sanotaan, että ei tarvitse turvallisia, ellei sitten kuluttaja pysty etukäteen tätä verifioimaan. Voi olla varma, kuluttaja voi olla sitä varma. Millä tasolla sitten tehdään interventiota, missä määrin ja mitä laskemia on tehty siitä, miten menestyksekkäästi tai vähemmän menestyksekkäästi nämä normit toimivat ja mitä kustannuksia tulee tiukkojen tai vähemmän tiukkojen sääntöjen täytäntöönpanosta ja mitä tuloksia vaatimuksilla saadaan aikaan, varovaisuusperiaate ja yhteiskunnalliset vaatimukset, niin kaikki nämä johtavat siihen, että paineet ovat suuret, yhteiskunnalliset paineet toisaalta tieteellisen puolen paineet. Tieteellinen näyttö osoittaa, että on tarve toimia. Mutta kuitenkaan kustannukset eivät saa olla liiallisia, eikä turhan saa kustannuksia. Valinnat ovat erittäin tärkeitä. Tietystikin yhteiskunta näitä valintoja ohjaa. Ei pidä myöskään laskea niitä vaatimuksia, joita on asetettu. Konsensuksen perustelema vaatimukset on määritelty. Mutta toisaalta täytyy myöskin puolustaa näitä vaatimuksia myöskin silloin, kun viedään tavarata tai tuodaan. Ja kun tarkastellaan eurooppalaista lainsäädäntöä, yksi kalvo takaisinpäin, jos voin pyytää. Kun tehdään valintoja sen suhteen, mitä välineitä käyttöön julkisella sektorilla. Ja kun tarkastellaan tiettyä suojan tasoa, turvallisuuden tasoa, johon otetaan päästä, niin tietystikin voidaan ottaa käyttöön erilaisia keinojen yhdistelmiä, joko sellaisia, jotka kohdistuvat äh, suoraan tuottajan tai toisaalta äh, tuotantoketjun muiden, muiden osapuolten valvontavelvollisuuteen. Joskus kyse on vapaaehtoisesti joskus pakollisista valvontatoimista ja normeista. Ja kun tarkastelee instrumentteja, niiden kombinaatioita, niin kustannukset ovat erilaisia sen suhteen, mitä välintä käytetään saman turvan tason varmistamiseksi. Siksi on erittäin tärkeää pohtia et sitä, että lainsäädännön kustannukset ovat mahdollisimman pienet. Tämä on erittäin tärkeää. Ja täytyy myöskin pohtia tai tarkastella sitä, että että joka kerta yksityisellä ja julkisella puolella saattaa olla erilaiset kustannukset sen mukaan, miten tuon alan markkinat toimivat. Ja toisaalta nämä säännöt saattavat aiheuttaa myöskin kilpailujen vääristymää. Tätä kannalta katsottuna eurooppalainen julkinen politiikka, joka kohdistuu maataloustuotantoon, omaa jo tiettyjä keinoja joita voidaan käyttää hyväksi juridisia keinoja, mutta ei pelkästään juridisia keinoja, joilla määritellään eri toimijoiden vastuu, mutta on myös muitakin keinoja, jotka pyrkivät tiettyjen pakotteiden kautta tiettyihin tuloksiin. Ja nämä säännöt kohdistuvat lopputuotteeseen ja sen laatuun. Tämä on erittäin tärkeä toimintatapa. Yksityiselläkin puolella on otettu tiettyjä sääntöjä ja normeja käyttöön, että päästäisiin haluttuun lopputuloksen. Ja kun tarkastellaan yhteissektoria ja eri aloja, niin usein yksityisenkin puolella on määritelty yritystenkin tasolla omia normeja silloin, kun on kyse elintarvikejakelusta ja jalostuksesta, ja varsinkin tavaran toimittajille asetetaan tiettyjä vaatimuksia ostajan puolella. Tässä on tiettyä logiikkaa. Eri toimijoiden strategiata ovat tärkeää ottaa huomioon elintarvikealalla. Yksityisellä puolella noudatetaan sekä B2B-logiikkaa että B2C-logiikkaa, eli yrityksiltä kuluttajalta to- logiikkaa ja toisaalta yritykseltä yrityksen logiikkaa. Tässä pyritään, pyritään tiettyyn laatuun ja toisaalta halutaan eriyttää tuotteet toisestaan laadun kannalta. B2B, eli yritys, yritykseltä yritykselle kun toimitaan, niin silloin ei tarvitse loppukuluttaja ottaa suoraan välittömästi huomioon. Suuret jakeluketjut, elintarvikeketjut ovat laatineet omia normejaan. Tässä taustalla ovat kansainväliset eurooppalaiset normit. Yksityiset normit ovat hyvinkin tunnettuja. Esimerkiksi Global Cap, IFS, BRS ja muut normit ovat hyvinkin tunnettuja. Ja ne voidaan nopeasti levittää kansainväliseenkin tietoisuuteen ja silloin nämä saatetaan asettaa ehdoksi nämä normit sille, että ylipäänsä tuotteet pääsevät eurooppalaisten jakelijoiden tavaravalikoimaan mukaan. Eli yksityisen puolella on ryhdytty uusien standardointinormitustoimiin. Tällä hetkellä on olemassa siis julkisen sektorin standardeja ja myöskin yksityisiä. Ja katsotaan usein, että että nämä ovat pakottavampia, nämä yksityiset normit, kuin nämä yleiset eurooppalaiset normit. Ja tämä kaikki monimutkaistaa pyrkimyksiä arvioida niitä kustannuksia, joita normien noudattamisesta syntyy. Kustannusten vaike- arviointi on vaikea. Ja kun tarkastellaan kustannuksia, niin selkeästi havaitaan, että vuorovaikutussuhteet eri toimijoiden välillä vaikuttavat kustannusten laskentaa lainsäädännön tai sääntelyn kustannukset, niitä on helppo laskea, koska tässä on erilaisia normeja ja normiluetteloita, joita täytyy kunnioittaa. Mutta toisaalta toimijoilla on usein suhteellisen vapaat kädet itse valita, miten näihin normeihin tai normien kunnioittamiseen päästään. Usein eri tuotantoaloilla on olemassa joitakin ohjekirjoja tai oppaita, joista on apua tässä suhteessa jotta ylipäänsä pääsee markkinoille, useammin, yhä useammin joutuu noudattamaan näitä yksityisen puolen määrittelemiä normeja. Tästä syystä, paradoksaalista kyllä todennäköisesti, hyvin vähän on olemassa arviointia liittyvät suoriin kustannuksiin, joita näiden julkisten normien noudattamisesta syntyy. Poikkeuksena ovat ehkä jotkut tutkimukset, joita on tehty, jotka liittyvät HACCP-sääntöjen noudattamiseen. Laadullisia ja määrällisiä arviointeja on tehty, jotta voitaisiin arvioida näitä suuria kustannuksia julkisten normien noudattamisesta aiheutuu, mutta toisaalta on niitä yksityisen puolen normeja, jotka kohdistuvat tuottajiin. Joten tätä taustaa vasten voidaan todeta, että siinä vaiheessa, kun hyväksytään ennalta varautumisen periaate ja korkean kuluttajansuojan periaate Euroopan tasolla, siinä vaiheessa täytyy myöskin muistaa, että noud- sääntöjen noudattamisen kustannukset täytyy saada mahdollisimman matalalle tasolle, koska tästä saattaa tulla kielteisiä vaikutuksia kilpailukyvyn kannalta ja sen suhteen, että pääseekö tuottaja ylipäänsä markkinoille. Eri tutkimuksia on tehty, myöskin ruohonjuuritason tutkimuksia yksityisten standardien vaikutuksesta erityisestikin pienille ja keskisuurille tuottajille. Miten sitten vähennetään kustannuksia? Tähän on olemassa erilaisia strategioita. Ensimmäinen olisi, että kannustetaan innovaatioihin ja kannustetaan luomaan näitä ohjekirjoja tai käsikirjoja niin, että että ei joudu liikaa lukemaan kirjallisuutta, että ylipäänsä pääsee markkinoille. Toinen tapa toimia olisi e- etsiä sellaisia keinoja, joilla voitaisiin parantaa tuota, tuottavuutta siten, että annetaan ohjeita esimerkiksi sen suhteen, miten jotain tiettyä tuotetta kannattaa tuottaa ja toisaalta laadun valvonta, laadun hallinta – tieto on tarpeellista. Sääntöjen noudattamisen kustannukset saattavat koitua tuottajalle. Yleisemmin ottaen pitäisi kannustaa tämän alan järjestöjä paremmin koordinoimaan toimiaan horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Tällainen harmonisointi voi auttaa yhdessä kantamaan nämä riskit, jotka liittyvät elintarvikkeiden turvallisuuteen ja vähentämään, samalla voidaan vähentää kustannuksia, joita koituu yleisesti ottaen näiden sääntöjen noudattamisesta. Ja mitä tulee kustannuksiin vielä, niin täytyy pyrkiä todellakin vähentämään, minimo, minimoimaan kustannukset. Mitä sitten tulee ongelmakenttään, joka liittyy kilpailukykyyn? Miten kilpailukykyä voidaan parantaa? Käytännössä voidaan esittää kysymys, kustannusten suhteen pelkästään. Kustannukset, kustannusten arvioinnit ovat epätäydellisiä. Kustannuksia on vaikea arvioida. Markkinoita täytyy ottaa huomioon muutakin tekijöitä kuin kustannukset. Jotkut tuottajat tai jotkut osatekijät eivät ole lainkaan huomioon otetuksi, kun kustannuksia lasketaan. Ja myöskin eri alojen markkinat ovat hyvinkin erilaisia ja hyvinkin pitkälti sirpaloituneita joillakin, joidenkin tuotteiden osalta. Kollega puhui tässä jo ennen minua ja olen samaa hänen kanssaan, että kun tarkastellaan markkinoita, niin tietysti täytyy ottaa huomioon tuotantoketjun muidenkin osapuolten toiminta, esimerkiksi suuret jakeluyritykset, yritykset ja suuret kauppaketjut ja myöskin kansainväliset vaikutukset. Kaikki tekijät vaikuttavat muidenkin tuotantoketjun osapuolten toimet ja päätökset vaikuttavat alkutuotantoon ja myöskin hinnoitteluun ja kustannuksiin. Ja tietystikin suuret toimijat tässä ovat etuneensa tekemässä päätöksiä. Ja kun tarkastellaan kilpailukykyä ja maataloustuotantoa, niin Ehkä tässä on jonkun tietyn alana kilpailukyky ja markkinointipuolen toimijoiden kilpailukyky. Niihin on toki enemmän huomiota. Suuret tavaranostajat ja nämä tavarat tai pikemminkin myyntiketjut ovat määrämässä asemassa sekä kansainvälisesti että Euroopan kannalta, koska ne asettavat omia vaatimuksiaan, jotka ovat joskus hyvin erilaisia kuin julkisen sektorin samat vaatimukset. Nämä toimijat luovat omia yksityisiä standardejaan ja tav- maataloustuottajana maataloustuottajat ovat sellaisessa asemassa, että tietystikin useimmiten vain suuret toimittajat pääsevät niin on helpompi noudattaa kriteerejä, niin on helpompi sitten saada itsensä huomatuksi markkinoilla ja tavarassa myytyä. Mutta kun tarkastellaan lisää arvoa, joka syntyy ja sen jakautumista oikeudenmukaisesti, niin eri toimijat ovat mukana elintarvike tuotanto- ja myyntiketjussa. Kaikki ovat vastuussa osaltaan turvallisuudesta. Entä sitten epäreilu kilpailu? joka tulee maista Euroopan unionin ulkopuolelta. Maista, joissa ei ole samoja turvallisuusnormeja ja vaatimuksia. Voin antaa tästä yhden esimerkin. Niin sanotut geneeriset tuotteet, joita on vaikea määritellä laadun suhteen, homogeniset tuotteet, näiden suhteen kuluttaja ei välttämättä tiedä, että ne ovat tulleet unionin ulkopuolelta. Mutta tietystikin jotkut aiheuttavat suurempia uhkia kuin toiset. Esimerkiksi epäreilu kilpailu, joka tulee Euroopan unionin ulkopuolelta käsin, on ongelmallista. Tietystikin kun suuret ostajat ovat dominoivassa määrävässä asemassa, ne vaativat usein tavaran toimittajilta sitä, että noudatetaan kaikkia kollektiivisia ja yksityisen puolen kriteereitä. Mutta sitten kun saman aikaan kuitenkin tuodaan tuotteita unionin ulkopuolelta, kohdistuvatko samat kriteerit sitten näihin tuojiin? Kuten <clears throat> en totesin, tavaran myynnistä koetva lisäarvo täytyy jakaa oikeudenmukaisella tavalla. Tuottaja ei välttämättä katso, että elintarviketurvallisuuden aiheuttamat kustannukset koituvat tasavertaisella tavalla kaikkien toimijoiden kontolle. Kilpailukyky ja markkinoiden hyvä toiminta täytyy varmistaa. Nämä ovat äh, tärkeitä asioita tuottajan kannalta. Entä sitten transistuonti ja se, että ei vaadita mitään sertifikaatteja eikä jäljitettävyyssääntöjen toteuttamista silloin, kun tavarata tuodaan kolmansista maista, niin eikö tämä ole sitten epäreilua kilpailua? Ja tämä saattaa tässä suhteessa rajan valvonta on erittäin tärkeää, mutta tällä hetkellä se on vielä puutteellista. Et pour éviter donc l'entrée de tels produits qui n'ont pas Kuinka voidaan sitten estää sellaisten tuotteiden tuotteiden tuonti, jotka eivät vastaa sääntöjä. Rajavalvonta täytyy parantaa ja rajavalvonnan täytyy olla yhtenäistä johdonmukaista kaikilla Euroopan kolkilla. Valvontajärjestelmän täytyy olla luotettava, koska siinä on kahtalainen rooli. Ensinnäkin täytyy suojella kuluttajan terveyttä ja myöskin pitää yllä korkeaa kunnianhimon tasoa yhteiskunnan vaatimusten osalta, jotka ovat Euroopan määrittelemiä jäsenvaltion määrittelemiä normeja. Luotettava valvontajärjestelmä varmistaa sen, että Euroopan kuluttajille tai pikemmin tuotteille varmistetaan se että, se, että kolmasista maista ei tule epäreilua kilpailua. Ja tämä edellyttää myöskin jäljitettävyyden mahdollistamista kolmansien maiden tuotteiden osalta. Lisäksi uhkana on, kun puhutaan kilpailukyvystä, että kun viedään geneerisiä tuotteita maihin, joissa on pelkästään julkisen sektorin, sektorin normeja käytössä, niin nämä markkinat saattaa, saattavat olla uhattuina. Tällä hetkellä on hyvin vähän kvantitatiivisia tutkimuksia, jotka vahvistaisivat hypoteesin, että olemassa suhde markkinoiden menettämisen suhteen kolmansille maille ja toisaalta Euroopan lainsäädännön tiukkuuden välillä, silloin kun on kyse kasvin eläinten suojelusäännöistä esimerkiksi. Onko näyttöä siitä, että tiukat säännöt ovat johtaneet siihen, että Eurooppa on menettänyt markkina-asemiaan? Tämä tyyppiset markkinat ovat markkinat, joiden kilpailukyky voidaan lähestyä eri kannalta katsottuna. Ensinnäkin täytyisi paremmin pystyä vähentämään sääntöjen noudattamisen kustannuksia. Ja viranomaisten puuttuminen yksityisen ja julkisen sektorin suhteisiin ja tiettyjen hyvien käytäntöiden mahdollistaminen yksityisen ja julkisen sektorin normien välisten yhdyssiteiden passerellien luominen. Tämä olisi myöskin tärkeää. Ja suuret ostajat äh, noudattavat tiettyjä omia normejaan. Niillä on omat sääntönsä. Täytyy pohtia, vaikuttaako tämä sitten viime kädessä siihen, miten eurooppalaiset normit toteutuvat käytännössä. Toinen asia, jota pitäisi puhtua enemmän, on se, että miten pohdittaisiin hyviä yhdistelmiä eri pakollisten ja vapaaehtoisten sääntöjen suhteen, yksityisen puolen valvonta, julkisen sektorin valvonta. Miten saadaan oikea toiminta tai toimenpidearsenaali aikaan, niin että pystytään vastaamaan tarpeisiin, yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja toisaalta markkinoiden toimintatarpeisiin ja samalla kuitenkin täytyy muistaa, että lisäarvon täytyy jakautua oikeudenmukaisella tavalla. Oikea keinovalikoima täytyy valita. Ja geeniset tuotteet ja kansainvälisiä markkinoita täytyy voida erottaa toisistaan. Kuluttajan täytyy tietää, mitä hän ostaa ja toisaalta pitää tehdä ero Euroopassa tuotettujen tuotteiden kolmesista, maiden tuo, tuo, kolmesista maista tuotujen tuotteiden välillä. Kuluttajan täytyy tietää, missä mennään. Tämä mahdollistaa nimittäin sen, että ne ponnistelut, joita tehdään tuottajien puolella, saavat myöskin tunnustusta kuluttajien silmissä. Lopuksi vielä johdopäätöksenomaisesti. Voisin todeta yksinkertaisesti, että kun valitaan tai halutaan noudata Euroopasta mallia, niin taustalla on, ovat voimakkaat yhteiskunnalliset odotukset ja paineet. Ja kyseessä on eurooppalainen tuotantomalli, jota täytyy puolustaa. Ja kuten totesin aiemmin, meidän pitää vähentää yhteiskunnalliset kustannukset, joita koituu yksityisille toimijoille sääntöjen noudattamisesta. Ja myöskin muutkin kustannukset. Eurooppalaista mallia voidaan tietystikin pitää tiettynä kuluttajan suojan takena, laatu takena. Ja kuten aiemmin painotin sitä, niin rajavalvonnan pitäisi olla uskottavampaa ja sen täytyy toimia paremmin, jotta tämä malli voi toimia. Kolmas seikka, joka on tärkeä, olisi tarkastella eurooppalaisia tuotteita. Ja kun on nähty eri, erinäisiä elintarvikekriisejä, viime vuosina, niin eikö eurooppalainen malli voisi toimia jonkinlaisena esimerkkinä tai vertailukohtana muun maailman tuotannolle? On aivan selvää, että eurooppalaiset tuottajat joutuvat mukautumaan eri sääntöihin, mutta eikö sitten pidemmällä aikavälillä voitaisiin pohtia, että eurooppalainen malli ja sen tuottamat laadukkaat tuotteet voivatkin olla kilpailuetu Euroopan kannalta. Grazie, signor. Kiitoksia, herra Moody. Teidänkin esityksestänne kävi ilmi, mitä meidän täytyy tehdä tiedottamis- ja valistuskampanjoiden suhteen kansalaisille – Meillä täytyy ottaa huomioon se, minkälaisia standardointijärjestelmiä muualla käytetään. No, nyt voimme siirtyä keskusteluun. Täällä on jo puhuja lista ja Sikirski saa ensimmäisen puheenvuoron, koska hänen täytyy poistua pian. Sen jälkeen muut puhujat pääsevät ääneen. Sikirski, olkaa hyvä. Mówimy o trzech obszarach Täällä on puhuttu kilpailukyvyn kolmesta äh, ulottuvuudesta. Puhutaan korkeista standardeista, toisaalta elintarviketurvallisuudesta ja sitten eurooppalaista äh, elintarviketuotannosta. Voidaan siis puhua et, siitä, että Euroopan malli on äh, tasapainoinen. No, Vaikuttaako tämä eh, siltä, että näin voidaan jatkaa? Ei. Meidän täytyy huolehtia elintarviketurvaisuudesta ensisijaisesti. Ja sitten nämä muut ulottuvuudet ovat sellaisia, joissa täytyy eh, esittää vaatimuksia ja toisaalta myös antaa tukea. kaikkia ei voida sovittaa yhteen. Komission jäsen Cholos puhui siitä, että tarvitaan enemmän hyvää tahtoa ja että me emme voi pakottaa kumppaneitamme hyväksymään eh, vaatimuksia, vaan että meidän täytyy huolehtia kuluttajien eduista. Voidaan kysyä, voivatko markkinat yksin taata turvallisuuden? Markkinoita eivät ohjaa arvot, vaan markkinat tarvitsevat ulkopuolelta asetettuja vaatimuksia. Näin voidaan päästä tuloksiin. No, osavaltioista asettaa vaatimuksia, mutta erilaisia eh, vaatimuksia eh, tuontitavaralle kuin omalle tuotannolleen. Että eh, tällaista ei, ei voida sallia. Tämä tarkoittaisi, että jos haluamme viedä tavaroita ja tuotantoamme muihin maihin, meidän pitäisi päästää näiden maiden tarkastajat omiin tuotantolaitoksiimme. No, millaisia kriteerejä sitten voidaan hyväksyä ja kuinka? Unionin suurin vahvuus on siinä, että voimme asettaa yhteisiä standardeja. Meillä on ollut ongelmia Puolassa esimerkiksi kaupassamme Venäjän kanssa, mutta saatoimme nojautua unionin tukeen ja tuloksia saatiin. No, kun on monenlaisia vaatimuksia, täytyy myös pohtia sitä, että on paikallisia erikoisuuksia – ja tällaisia asioita ei ole aina otettu normeissa huomioon. Kysymys on siis paikallismarkkinoista. Ja tällainen paikallinen tuotanto voi kohdata liian tiukkoja vaatimuksia unionin taholta. Tätä tuotteet monesti valittavat. Joka tapauksessa täytyisi huolehtia myös kustannus- ja tehokkuudesta, jotta e, kilpailukyky saadaan paremmaksi. Tässä meidän täytyy antaa tukea. Voidaan puhua siis myönteisistä taloudellisista tuloksista, mutta samaan aikaan voidaan myös e, saavuttaa ympäristönsuojelullisia etuja. Toisaalta täytyy eh, torjua eh, monopolien syntymistä, sillä ne eh, heikentävät markkinoiden toimintaa. Tämän asianhan yksi puhujista nosti esiin, kun kertoi, kuinka muutama taho vallitsee markkinoita. joka tapauksessa meidän täytyy pohtia, mihin haluamme satsata ja sitten eh, täytyy myös hyväksyä se, että jotkin muut asiat hieman kärsivät. Kiitoksia. Seuraavaksi Emanuel Garcia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todella kiittää sitä, että Espanjan maatalousministeri on täällä neuvoston puolesta ja samoin komission jäsen. Tämä on todella tärkeää, että he ovat täällä, koska aina näin ei ole ollut sinä aikana, kun minä olen tässä talossa toiminut. Ja toiseksi haluan kiittää kolmea asiantuntijaa heidän esityksistään, koska ne olivat äärimmäisen mielenkiintoisia. Ja haluaisin hieman pohtia sitä, että tuottajat haluavat olla kilpailukykyisiä. He aina meidät kohdatessaan pyytävät sitä, että, saisimme, että he saisivat olla kilpailukykyisiä, että EU säätäisi sellaista lainsäädäntöä, jo, jolla toiminta olisi kilpailukykyistä. Ja siksi se, mitä komission jäsen sanoi neuvotteluista ja kahdenvälisistä neuvotteluista oli mielenkiintoista. Siis hän oli oikeassa sanoessaan tai puhu, näistä kaupan esteistä ja kuluttajan oikeuksista, mutta en ymmärrä yhtä asiaa, eli sitä, että esteenä on edelleen se, että jäsenvaltiot eivät pysty edelleenkään täyttämään tiettyjä kahdenvälisiä sopimuksia – espanjalaiset valittavat jatkuvasti sitä, että marokkolaiset eivät esimerkiksi noudata kahdenvälisiä sopimuksia. Meillä on paljon yhteistä merirajaa ja tavaraa kulkee paljon maiden välillä, mutta valvontaa ei ole tarpeeksi ja siksi sääntöjä loukataan jatkuvasti. Mitä voi tehdä? Voiko kenties jokin eurooppalainen taho valvoa tätä entistä paremmin. Tästä puhuttiin myös viimeisessä asiantuntijapuheessa. Hän, herra Hammundi, sanoi, että tähän liittyy ongelma. Samoin meidän täytyy esittää tiettyjä vaatimuksia kolmansien maiden tuottajille. Meillä on tiettyjä vaatimuksia omille tuottajillemme. Enkä ole yhtä mieltä rouva Periton kanssa Hän, äh, hän puhui kuluttajista ja EU-säädännöistä, lainsäädännöstä. Eikö tässä pitäisi olla todella kuluttajan kaikkien toimien kohteena? Jos näin olisi, niin silloin jo pitkään olisi ollut niin, että kolmansien maiden tuottajien olisi pitänyt noudattaa näitä samoja sääntöjä kuin meidän. Heillä ei ole tällaisia elintarvike- ja kasviturvallisuussääntöjä, joita meillä on. Esimerkiksi Marokko, joka toimii ja käyttää torjunta-ainetta, jota ei EU-ssa sallita, silti tuo tuotteita EU-hun. Eli meidän täytyy valvoa näitä sopimuksia, joita allekirjoitamme. Ja meidän täytyy valvoa tällaisia vaarallisia kasvin ja muun suoja-aineita, joita käytetään muualla ja joita sitten tuodaan ehkä tänne. Meidän täytyy estää tällainen toiminta, jossa aiheutetaan suurta haittaa EU-tuottajille, jotka eivät saa käyttää näitä tiettyjä aineita. Ja myös Espanjan tuottajia. Eli tähän täytyy kiinnittää huomiota. Ja sitten eh, eräs asia, josta olen yhtä mieltä herra Spunin kanssa, on se, että maatalouden täytyy pysyä strategisena alana. Siihen liittyy paljon työpaikkoja, perinteiden valmista ja maaseudun hoitoa, mutta myös se, että sillä täytyy taata se, että saadaan tarpeeksi elintarvikkeita järkevän hintaan eu kansalaisille. Meidän täytyy todella taistella hintavolatiliteettia vastaan oikein markkinakeinoin. Meillä oli tällaisia aikaisemmin käytössä Niistä on valitettavasti luovuttu viiden vuoden aikana asteittain. Meidän tuotannollamme, Euroopan eh, elintarviketuotannolla on hyvin tärkeä rooli ja tähän liittyvät innovaatiot, investoinnit ja kehitys. Maataloustuottajat ja koko elintarviketeollisuus, sen täytyy panostaa näihin asioihin. Ja kun täällä puhuttiin näistä valkoista merkeistä, sanottiin tärkeä asia. Jakeluun liittyy hyvin suurta potentiaalia ja alkutuotantoon samoin. EUn normien täytyy päteä kaikkiin. Jos esimerkiksi lääketeollisuudella on tekijänoikeudet 15 vuoden ajan, niin miksi näin ei ole sitten maataloustuotteen osalta? Täytyy muistaa, että monet PK-yritykset, jotka investoivat tutkimukseen ja kehitykseen, usein kärsivät. On paljon väärinkäytöksiä ja monet eurooppalaiset yritykset joutuvat sulkemaan ovensa näiden vääränlaisten toimien takia. Ja tähänkin täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota meidän täytyy näin tehdä samoin neuvoston ja komission. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Danellis. Grazie, signor Presidente. Kirja Proedre. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että saimme kuulla näitä erilaisia asian, asiantuntijoita. On tullut ihan selvemmäksi, että jotkut meidän pääasiallisimmista tavoitteista maatalouspolitiikan saralla eivät ole saaneet riittävää tukea. Meillä on monitoiminnallinen maatalousmalli. Nyt tämä edellyttää tiettyjä asioita. Ensinnäkin sitä, että Euroopan unioni korvaa jollakin tavalla viljelle sen, että viljakustannukset ovat suuremmat kuin muiden kustannukset. Ja toiseksi täytyy varmistaa se, että annetaan tuottajalle mahdollisuus tehdä laadullinen ero niiden tuotteiden osalta, jotka hän toimittaa kuluttajalle ja että nämä merkinnät tekevät tämän laadun selväksi myöskin kuluttajan kannalta. Tällä hetkellä ei ole tällaista alkuperämerkintää, koska katsotaan, että tämä olisi epäsuora vapaan kaupan este. Vapaata markkinat, matalat kustannukset ja kansainväliset kauppa säännöt johtavat epäreilun kilpailuun eurooppalaisen kannalta katsottuna. Riippuen tietystikin viljelysalan suuruudesta ja siitä, mitä viljelee mutta kuluttajienkin kannalta kustannukset täytyy pitää matalana. Tällä hetkellä kuluttajalla ei ole mahdollisuutta saada tietoa siitä, mistä tuote tarkalleen on peräisin. Tämä on ongelma. Mitä tulee sitten GMO-tuotteisiin? Tässäkin suhteessa merkintöjen puute johtaa siihen, että kuluttaja hämätään pikemminkin kuin että hänelle annettaisiin tietoa. Miten hyvin kuluttajan tiedossa on se, miten GMOita tuote sisältää. Tällä hetkellä ei ole pakko merkitä GMOita, mikäli niitä on alle 0,9 prosenttia, taikka sitten silloin, kun GMO on, GMO on tullut mukaan teknisesti teknisen ongelman vuoksi ongelmia ei ole voitu estää, tai kyse on saastumisesta, tahattomasta saastumisesta. Entä sitten GMOiden vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen? Meidän täytyy suojella kuluttajaa. Ja velvollisuutenamme on luotteloida sellaiset tuotteet tai sertifioida sellaiset tuotteet, jotka eivät kertakaikkiaan sisällä GMOita. GMOita ei missään vaiheessa päässyt mukaan tähän elintarvikkeen tuoton ketjuun. Tämä täytyy varmistaa. Kysynkin, mitkä ovat Euroopan unionin todelliset prioriteetit yhteisen maatalouspolitiikan osalta ja kuluttajansuojan osalta, ja miten me voimme poistaa kaikki nämä puutteet ja ristiriitaisuudet siten, että otan huomioon myöskin ne rajoitukset, joita, jotka kohtaavat Euroopan unionia ja kohdistuvat Euroopan unionin VTO-neuvotteluidenkin vuoksi. Grazie, onorevole Danellis. La parola... Kiitoksia. Seuraavaksi José Bové. Bonjour, euh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, rouva ministeri, herra komission jäsen joka tosin joutui jo poistumaan, mutta katson, että keskustelun avointa edelleenkin. Mikäli pohtii näitä eri keskeisten toimijoiden esityksiä ja näkemyksiä, olipa sitten kyse kuluttajansuojajärjestöstä tai ympäristöjärjestöjen edustajista tai maaseutulan edustajista, niin usein laatukysymys ja turvallisuus- ja terveyskysymykset ovat päällimmäisenä mielessä. Ja myös yhteiskunnalliset liikkeet ovat tai sitten tässä kysymyksiä. Olipa sitten kyse hormoneista tai GMOista tai monista muista aiheista, niin aina on ilmennyt halua ryhtyä sääntelemään näitä asioita. Ja tästä syntyy keskustelua. Nyt esillä on lukuisia aiheita, joista Tietystikään kaikesta ei voida syvällisesti keskustella, mutta esimerkiksi kloonattu liha, lihaklontoista eläimistä, hyväksytäänkö tämä vai ei? Tuleeko tästä eurooppalainen normilla vai ei? Uskon selvästi, selkeästi, että enemmistö parlamentistakin on todennut ja suurin osa kansalaisista kieltäytyisi syömästä kloonatun eläimen lihaa. Keskustelua on esitetty myöskin nanopartikkeleista, jotka ovat mukana elintarvikkeissa. Tämäkin on erittäin tärkeä keskustelu. Tässäkin meidän täytyy ottaa selkeästi kantaa. Kiemokeskustelu on jo te käyty, joten en tästä puhu enempää, mutta niin ikään pitäisi Strasbourgissa seuraavalla kerralla, kun kokoonnutaan äänestää tällaisesta kootusta lihasta. Eli eri puolilta kerätään lihaa ja sitten pystytään tavallaan väärentämään tai hämäävän lihan kuluttajan kannalta katsottuna, joten tämäkin ongelma yhä uusiin ongelmiin törmätään. Ja tämä syy on täysin selvä. Kansainväliset sopimukset, olipa sitten kyse VTOsta tai varsinkin kun on kyse VTOsta ja Codex Alimentariuksesta, se ei toimi sellaisena välineenä, joka pystyisi auttamaan meitä pikemminkin. Sen kautta avataan mahdollisuuksia tehdä kaikenlaista joka vaikuttaa eurooppalaisten toimiin ja Codex Alimentarius ei varmista laatua. Esimerkiksi viinissä voi käyttää 150 eri lisäainetta. Ei tämä vasta eurooppalaisia normeja. Codex Alimentarius ei ole mikään demo, demokraattinen elin, vaan taustalla ovat yritykset, jotka haluavat vaikuttaa asioihin valtioiden kautta. Esimerkiksi Sveitsi on mukana Codex Alimentariusta sääntelemässä suuret maatalousalan toimijat ja kemian alan toimijat ovat sillä taustalla näitä sääntöjä rukkaamassa, joten VT on suunnalla asioita ei ole voitu hoitaa kuntoon. Mutta sopimuksia täytyy kunnioittaa. Valitettavasti usean otteeseen on nähty, kuinka on selitelty niitä epäonnistumisia ja ongelmat on syntynyt esimerkiksi iltapäivän yhteydessä usein otteeseen on mainittu Dohan kierroksen mönkään meneminen ja se, että maatalous tuo lisäarvoa ja se pitäisi ottaa merkityötä mukaan kansallisessa sopimuksessa. Ja usein on otteeseen on todettu, että eurooppalainen maatalous on uhrattu muiden toimien ja tavoitteiden alttarille ja markkinoiden alttarille. Ja tämä on todellinen ongelma. Aivan systemaattisesti on törmätty ihan samoihin kysymyksiin ja ongelmiin. Ja erittäin tärkeä kysymys on se, miten paljon Eurooppaan tuodaan tavaraa, esimerkiksi hormonilihaa. Ja Brasiliasta ja Argentiinasta tuonun lihan laatu on asia tai ongelma, joka on hyvin tunnettu. Se on usein otteeseen otettu puheeksi valikunnassamme. Ja kun on kyse kahdenvälisistä sopimuksista, niin yllättäviä normeja on otettu käyttöön. Esimerkiksi asia, jota ei ole mainittu, mutta johon olen kiinnittänyt hyvin paljon huomiota itse, eli sokeri. Euroopan tuodaan ruokosokeria. Niin tietysti voidaan esittää kysymyksiä, miksi näin on, miksi kansainvälisessä sopimuksessa annetaan oikeus viedä sokeria ma- maihin, joissa ei sokeri tuoteta. Esimerkiksi Peru on tästä esimerkki. Kyse on tyypillistä sopimuksesta, jota emme halua. Pitäisi tasapainottaa tätä keskustelua ja muistaa muitakin puolia samasta asiasta. Meillä on tietyt normimme, ja normeja täytyy vielä parantaa ja nostaa, mutta samanaikaisesti täytyy varmistaa, että Euroopan talouden toimijat noudattavat samoja sääntöjä siihenkin, kun viedään ja tuodaan tavaraa. Esimerkiksi jäädytetty, pakastettu kana, jota Euroopan unioni on pitkään tukenut. Eurooppalaiset vievät esimerkiksi Ranskasta tai jäädytettyä pakastettua lihaa Afrikkaan. Ja tämä aiheuttaa ongelmia afrikkalaisille maille. Ei siellä ole riittäviä kylmäsäilytystiloja, ja tästä sitten aiheutuu se, että tuote nopeasti pilantuu Afrikassa. Kana, jota ei meillä syödä, se pitää kolmen viikon sisään saada eurooppalaisille markkinoille menemään. Mutta kun se ei mene eurooppalaisille markkinoille, sitten se viedään kolmansiin maihin ja köyhiin maihin. Voidaanko sitten tällainen hyväksyä? Voidaanko hyväksyä, että eurooppalaiset yritykset vievät tuotteita, joita ei voida syödä meillä muualle? Ei tämä ole normaalia. Minun mielestäni olisi tärkeää, että luodaan tiukat säännöt ja kaikki hyväksyvät pelin säännöt, olipa sitten kyse vienistä tai tuonnista. Kiitos paljon. Grazie José Bové e adesso Garzia Perez poi Martin Osli. Kiitos. Seuraavaksi Martin Peres. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi halusin kiittää siitä, että tämä seminaari järjestettiin ja haluan kiittää samoin kaikkia asiantuntijoita sekä valiokuntamme puheenjohtajaa, komission jäsentä ja neuvoston edustajaa. Nyt on todella oikea hetki käydä selkeää keskustelua eri ehdotuksista, joita on tehty. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa, jota on käsitelty oikeastaan aika pitkään, mutta Espanjan toimet neuvostossa ja komission toimet ja tietenkin myös parlamentin toimet johtavat siihen, että voimme antaa vastauksen niihin moniin ongelmiin, joita meillä edelleen on. Olen var- varma siitä, että olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että maataloudella ja karjan kasvatuksella on lisäarvo ja sillä on tärkeitä normeja eläinten hyvinvoinnissa, ympäristökysymyksissä ja tuotteiden laadukkuudessa. Monet näistä asioista ovat myönteisiä, mutta ne ovat osittain haitanneet myös alan kilpailukykyä. Tuottajat toistavat tätä meille aina kun heillä siihen on mahdollisuus. Ja nyt kun keskustelemme YMPn tulevaisuudesta, niin meidän täytyy pystyä entistä paremmin – samaan aikaan sellainen YMP, joka on voimakas ja joka todella pystyy vastaamaan näihin nykyhaasteisiin, koska epävarmuus on suurta ja tarve vakauttaa ala on myös suurta. Olemme sanoneet, että tällä alalla on strateginen rooli ja tämän täytyy todella konkretisoitua, koska tiedostamme sen, että eurooppalaiset tuottajat tuottavat julkishyödykkeitä ja tästä täytyy saada myös vaivan palkkaa. Samoin meidän täytyy pystyä selittämään Euroopan kansalaisille näitä kysymyksiä. Eri puheenvuoroissa totin esiin tärkeitä ehdotuksia, joita täytyy käsitellä. Täällä puhuttiin esimerkiksi entistä paremmasta normien kansainvälisestämistä ja sitä, että ne otetaan paremmin kansainvälisiin sopimuksiin. Ja puhuttiin siitä, että käytettäisiin alkuperäismerkintöjä, parempaa etiketöintiä, taloudellista kestävyyttä ja niin edelleen ja sitä, että saataisiin aikaan tasapaino, johon ei liity mitään esteitä. Ja varmasti meidän täytyy sen lisäksi, että kirjaamme nämä ylös paperille, niin saada jotakin konkreettista aikaan. Ja toivottavasti seuraavassa maatalousministerien kokouksessa viedään eteenpäin myös parlamentin ponnistuksia, jotta todella voidaan vastata niihin ongelmiin, joita meillä tällä hetkellä on. Ja vielä lopuksi on suurta epävarmuutta. Euroopan tuottajat haluavat nähdä, että Euroopan unionin toimielimissä tiedostetaan ja tunnistetaan ongelmat ja tämä lisäarvo, joka näihin toimiin ja tähän alaan liittyy. Mutta he haluavat, että näistä esteistä ja haitoista todella päästäisiin eroon. Grazie. Kiitoksia Garcia Perez. Teemme voimakasta yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta myös komissio toimisi. Martin, Hoi, Martin Häusling seuraavaksi. ich finde diese Diskussion hier sehr zwiespältig. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä keskustelussa on kaksi puolta. Toisaalta kuulemme, että korkeat turvallisuusstandardit vaarantavat kilpailukykymme, mutta sitten ministeri ja muut kertovat, että korkeat turvallisuusstandardit antavat mahdollisuuden profiloitua tuotteilla. Minusta on hyvä, että on standardeja, jotka tarjoavat kuluttajille jotakin ylimääräistä. 90 prosenttia maataloustuottajista ei käy maailmanlaajuista kauppaa, vaan paikallista eurooppaista kauppaa. Joten täytyy ottaa huomioon maataloustuottajien enemmistön etu. Minusta ei ole niin, että kaikki standardimme täytyisi esittää aivan loistavina. On monia standardeja, joita tulisi kritisoida. Esimerkiksi eläinten jalostaminen on aivan liian keskittynyttä. On siis paljonkin varsin huolestuttavaa kehitystä tällä saralla. Täytyy myös muistaa, että kymmenen vuoden aikana maatalous työntekijöiden määrä on laskenut neljänneksellä. Sekin täytyy pitää mielessä. Monet puhuvat kansainvälisistä kauppaneuvotteluista, mutta pelkäänpä, että kahdenvälisten kauppasopimusten eh, vahvistuminen johtaa siihen, että standardeja lasketaan ja näin teollisuuden edut e, voittavat. Arvoisa ministeri, haluaisin esittää teille kysymyksen. Kysymys kuului, onko e, meidän standardiemme noudatettu kunnolla EU:ssa. Minun kysymykseni liittyy e, muutogeenisiin organismeihin – Espanjassa. Ilmeisesti muuntogeenistä maissia eh, on eh, Espanjassa varsin paljon ja tämä on vaikuttanut pientuottajiin hyvin kielteisesti. Ja pyytäisinkin teitä vastausta tästä tilanteesta. EUn lainsäädännössä täytyy ottaa huomioon eri toimijoiden edut. Kiitoksia. Grazie Martin Osling, l'onorevole McGuinness. La... Kiitos seuraavaksi McGuinness. McGuinness. Thank you, Chairman, um, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös neuvostolle ja komissiolle sekä muille puhujille. Haluaisin aluksi nostaa esiin sellaisen aiheen, josta on puhuttu epäsuorasti. Komissio eh, ilmoitti viime viikolla, että eh, Mercosur-maiden kanssa aloitetaan jälleen kauppaneuvottelut, vaikkakin tällä voi olla aivan järkyttäviä seurauksia maataloustuotannolle tietyllä sektorilla. Tästä on varsin vähän tietoa ja tämä on kuitenkin suuri huolenaihe, joten haluaisin tähän kommentin. Täytyy ottaa huomioon kaikki kielteiset vaikutukset erityisesti maataloussektoreilla. Ja erityisesti eh, kaarien kasvattajien edustajat ottaa huomioon. No sitten eh, standardikysymykseen. Tämä kattaa enemmän kuin elintarviketurvallisuuden. Eh, minusta eu standardit eivät monesti ole kata ainoastaan elintarviketurvallisuutta, vaan myös muita asioita. Ja mikäli kahdenvälinen sopimus syntyy, olen hieman huolestunut tästä kehityksestä, niin en ole varma, että puolustammeko me standardejamme täysimääräisesti. Menneisyydessä näin ei ole aina toimittu. Esimerkiksi Marokko ja kasvinsu- kasvinsuojeluaineet ovat yksi tällainen esimerkki. No, e, tiloja on kymmeniä tuhansia. Mutta nyt e, kun puhutaan näistä e, luvuista, niin yhtäkkiä luvut ovat muuttuneet noin tuhanteen. Todellakin kysymys on erilaisten standardien edistämisestä. Parlamentaarikot rakastavat niitä, mutta näin emme tue tuottajiemme kilpailukykyä. Ainoastaan mikäli standardeista ollaan valmiita maksamaan, voi kilpailukyky säilyä. Minusta parlamentti on kyllä tehnyt varsin hyvää työtä. Mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että ei todellakaan voi olla tuontia sellaista maista, jotka käyttävät käytäntöjä, jotka ovat Euroopassa kiellettyjä. Tämä ei ole uskottavaa politiikkaa. No, tiettyjä tuotantotapoja ollaan kieltämässä varsin pian. Kuten esimerkiksi häkkikanalat ovat tällainen mutta johtako tilanteeseen, jossa meidän häkkimme on tyhjinä, mutta toisaalta sitten tuodaan sellaista maista, jossa nämä menetelmät ovat sallittuja. Eli eikö tässä luoda liian tiukkoja ehtoja tuottajillemme? Täytyy muistaa, että meillä on pankki- ja talouskriisi käsissämme. Joten sanon, että meidän politiikkamme ei ole johdonmukaista me todella vahingoitamme tuottajiamme. Meidän täytyy todella puolustaa omia standardiamme, näin puolustamme myös omia tuottajiamme. No, yhteiskunnalla on tietysti valinnanvaraa, mutta sen täytyy olla myös valmis maksamaan valinnoista. Meidän täytyisi puhua kuluttajista ja kuluttajien kanssa korkeampien standardien hinnasta. Lainsäädäntö maksaa ja jonkun täytyy todella huolehtia laskusta. No, tuntuu, että tässä puhutaan jatkuvasti eh, erilaisista tuista ja niiden sitomisesta ympäristönäkökulmiin. Mutta tämä aiheuttaa joka tapauksessa lisäkustannuksia ja ehkä eh, alentaa tuotantoa. Meidän täytyisi ottaa tämäkin ja huomioon. Todellakin, tästä täytyy ottaa elintarviketurvallisuuden eri aspektit huomioon. Ja nimenomaan myös toimitusvarmuus. Joka tapauksessa tämä on erittäin tärkeä kysymys maataloustuotteillemme. Eli luomme korkeita standardeja ja heidän tulisi niitä noudattaa. Mutta toisaalta me olemme valmiit tuomaan unioniin tuotteita, jotka on äh, tuotettu aivan äh, erilaisten standardin mukaisesti, joten kyllä tähän ongelmaan täytyy kiinnittää huomiota. Ja haluaisin todellakin vastauksen tähän. Elintarviketurvallisuuden suhteen kompromisseja ei voida tehdä. Meidän täytyy myös pystyä tunnistamaan tuotteet. Tähän kuitenkin liittyy kustannuksia. Ne eivät aina paranna elintarviketurvallisuutta. Mutta joka tapauksessa, jos tällaisia standardeja luodaan, niin jonkun täytyy maksaa lasku. Olen todella kiinnostunut kuulemaan kommenttinne. Haluaisin myös kuulla näistä kahden, kahdenvälisistä kauppamahdollisuuksista. Olen äh, tällä kertaa Boven kanssa samaa mieltä. Eli olemme todellakin tässä uhraamassa maataloustuotantomme. Kiitos. Grazie, Megines. Gra- Kiitoksia. Nyt kaksi viimeistä puhuvaa. Puhuja Jaale Kalimonski. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä erittäin mielenkiintoisesta workshopista EU-normit ja kilpailukyky. Tämä on erittäin kiehtova aihe, kun on kyse maataloussektorista ja elintarviketuotannosta yksinkertaisesti siksi, että tässä on monia yhteyksiä asioiden välillä. Kilpailukyky, yritykset, niitä on, on kyllä ajateltu niiden etuja, että EU-normit ovat poliitikkojen päätettävissä oleva asia. Meillä on loppujen myöskin vastuu toimistamme. Ja me täytyy tarkastella nykytilannetta, normit ja standardit eivät ole mitään luonnonlakia, eivätkä Jumalan määrämiä asioita, vaan ne ovat asioita, jotka me määrittelemme. Ja kun määritellään niitä, täytyy ottaa huomioon erinäisiä tekijöitä. Ilmaista ateriaa ei ole olemassakaan. Jonkun täytyy loppukädessä aina maksaa viulut. Esimerkiksi mikäli kilpailuväärännöstä tulee. Toiseksi meidän täytyy enemmän tunnustaa, että kun maailman kaup- maatalouskauppaa käydään, se on yhä globaalimpaa ja globaali kauppa on verkostoitunut. Yritykset ovat kytköksissä keskenään. Sen vuoksi ratkaisujenkin täytyy olla globaaleja. Ei ole mitään hyötyä siitä, että kotiseudulla määritellään, että, että joka kerta kun joku kasvi tuhotaan, pitää kasva, istuttaa kolme muuta. Saman aikaan sitten kuitenkin arniometsiä, sademetsiä raivataan. Asiat täytyy hoitaa globaalisti, globaalilla tasolla. Entä sitten elintarvikkeiden raaka-aineet? Tietystikin kielletyt aineet täytyy pitää pois entarvikeketjusta. Tämä on tärkeää ja itsestään selvää, mutta meillä täytyy myöskin rehellisiä toimissamme. Ei tämä vielä riitä. Mikäli esimerkiksi on kyse mansikasta ja siitä ei, siitä mansikasta ei löydy torjunta-ainetta, joka on Euroopassa kielletty, johtuuko tämä siitä, että jotkut ovat sen verran nokkelia, että on pystytty kiertämään sääntöjä. Minun mielestäni pitää pohtia myöskin sitä, miten karjaa kohdellaan silloin, kun karjaa kasvatetaan. Ei riitä, että elintarvike on turvallinen, vaan täytyy asettaa arvoa myöskin eläinten hyvinvoinnille. Tässäkin suhtaudutaan normeja. Sitten vielä viimeinen huomio. Tämä on vetomus meidän itsemme suuntaan. Meidän täytyy itse aina esittää kysymyksiä silloin, kun on kyse eurooppalaisesta maatalouspolitiikasta ja normeista ja normien asettamisesta ja säännöistä kun me olemme sääntöjä, niin ei voida hoitaa sitä pelkästään Euroopan tasolla. Tämä on tietystikin helpompaa, koska meillä on tiettyjä me- mekanismeja ja vaatimuksia, vaatimuksia kohdistuu eurooppalaisiin viljelijöihin, vaan meidän pitäisi asettaa samat vaatimukset kuin omille viljelijöille myöskin maailmanlaajuisesti. Tämä on tietystikin hidas, hitaampaa kuin se, että että vain Euroopassa hoidetaan asioita, mutta täten voidaan poistaa jotakin epäoikeudenmukaisia seikkoja. Kiitoksia jälleen tämän tilaisuuden järjestämisestä. Ja normien ja kilpailukyvyn tarkastelu samassa yhteydessä on todellakin erittäin tärkeää. Kiitos. Vielä viimeinen puheenvuoro ennen kuin ministeri Espinosa voi kommentoida keskustelua. Rinovski, ole hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja, ministeri, arvostuneiset herrat. Varmasti jokainen maatalousasioita EU-ssa käsittelevä saa eh, kuulla kansalaisilta eh, näkemyksiä. EU:ssa on valtava määrä erilaisia elintarviketurvallisuusnäkökulmia. Eh, elintar- ja tämä on tärkeä asia tietysti. Täytyy pohtia, mitä tällä saralla täytyisi tehdä EU-ssa ja EUn ulkopuolella. Ja olemme sattumaa, että sekä komissaari että ministeri puhuivat siitä, että Euroopan mallia täytyy pyrkiä levittämään kansainvälisesti kauppaneuvotteluissa ja muuten. Eh, kun todella näitä normeja levitetään ja pyritään huolehtimaan siitä, että niitä noudatettaisiin, niin todellakin samaan aikaan meidän tuottajamme kuitenkin ovat hyvin vaikeassa tilanteessa ja jotkut joutuvat luopumaan tuotannosta. Eli todellakin eh, täytyy huolehtia siitä, että normeja myös noudatetaan silloin, kun meidän markkinoille tuodaan tuotteita. Voidaan sanoa, että elintarviketuotanto voi päätyä kilpailukyvyttömäksi, mikäli normeista ei pidetä kiinni. Ukrainassa – nyt vaalien jälkeen politiikkaa ollaan arvioimassa uudelleen. Mutta mikäli Ukraina ei pääse mukaan tämän kauppa-alueeseen, tuskinpa tässä suuria muutoksia tulee. Mikäli Ukrainasta tulee osa yhteismarkkinoita taloudellisesti ja myös maatalouden kannalta – niin tämä aiheuttaa valtavia muutoksia. Tämä ei vaikuta ainoastaan Puolaan, vaan esimerkiksi myös Ranskan ja Saksaan. Ukrainan maataloustuotanto on todella vahva kilpailija. Siellä on paljon ylituotantoa. Ja joidenkin asiantuntijoiden mukaan Ukrainan ja Venäjän vehnän ylituotanto on noin 50 miljoonaa tonnia, joten me emme voi kilpailla tällaisten eh, tuotteen kanssa. Joten tämä voi johtaa koko maataloussektorimme romahtamiseen. No, tarvitaan tiedottamista sekä kuluttajille että meidän tuottajillemme siitä, mitä merkitsee, jos Ukrainan ja talous otetaan osaksi sisämarkkinoita. Meidän täytyy todellakin tietää, mitä tämä tarkoittaisi. Todellakin eh, tässä ei voida muuttaa asioita hetkessä, vaan todellakin tämä on vuosien prosessi, jotta voimme varautua muutoksiin. Eli todella täytyy varoa ennen kuin teemme jotain peruuttamatonta. Tällä on varmasti vaikutusta eh, siihen, mitä me täällä kutsumme eurooppalaisiksi maataloustuotantomalliksi. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia. Kiitos kaikista puheenvuoroista. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron ministeri Elena Espinosalle. Hän voi analysoida hieman keskustelua ja jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin päätämme seminaarin. Elena, ole hyvä. Kiitoksia uudelleen puheenjohtaja. Haluaisin hieman selventää tiettyjä huomioita, joita täällä tänään kuulimme, ennen kuin siirryn yleisempiin pohdintoihin. Konkreettisesti esimerkiksi Martin Häusling otti esiin GMO-normit ja hän viittasi jopa Espanjaan tiettynä maana. Haluaisin kertoa hänelle, vaikka en olekaan täällä paikalla espanjalaisministerinä, vaan tämän hetken neuvoston maatalousneuvoston puheenjohtajana. Mutta haluan kuitenkin antaa teille erään tiedon. Espanjassa ei ole yhtäkään dokumentoitua maissi GMO-tapausta. Joskus tiedotusvälineissä on tiettyjä tietoja, mutta meidän täytyy puhua kuitenkin totuuden mukaisesti. Ja tosiasiassa ei todella ole yhtäkään dokumentoitua tällaista ongelmatapausta. Haluaisin myös sanoa, että vaikka nämä tiedot ovat vasta väliaikaisia, niin kun ottaa huomioon kaikki EUn maat, voimme sanoa, että Espanja tuottaa eniten ekologisia tuotteita. Ja tämä osoittaa, kuten tekin sanoitte, että nämä asiat eivät ole epäsopivia. Kuitenkin EUn tasolla ja haluaisinkin ehkä tehdä jotakin ehdotuksia tältä osin, niin voisimme alkaa tehdä yhteistyötä tältä osin yhteisön tasolla niin, että ei synny epäsuhtaa kohtelua. Sitten seuraavaksi haluaisin puuttua siihen, mitä Rova Erant Garcia totesi. Ensinnäkin hän puhui siitä, että viiden vuoden aikana tietyt välineet ovat poistuneet käytöstä. Ehkä tässä on nyt jokin virhe, koska tässä täytyisi viitata ainakin seitsemän vuoden ajan jaksoon, eli vuodesta 2003 lähtien YMPtä on uudistettu. Sitten tämä valkoinen merkki. Mielestäni EU:ssa voi havaita tämän merkin tiettyä kasvua, ja tämä taas on johtanut erilaisten laatumerkkien tuotteiden käytön vähenemiseen. Tätä tilannetta täytyy alkaa analysoida. Espanjassa näin on jo tehtykin. Eli täytyy katsoa, johtuuko tämä nykyisestä rahoituskriisistä, talouskriisistä vai siitä, että tällaiset supermarkettien yleiset omat tuotteet, valkoiset merkit ovat laadultaan samanlaisia tai ainakin lähellä kuin muut merkkituotteet. En nyt lähde tätä tämän enempää pohtimaan, mutta elintarvikealalla kaikki tuotemerkit ja merkit voi rekisteröidä aivan samalla tavoin kuin esimerkiksi lääketeollisuudessa. Ja viittaan nyt edelleen Espanjaan, koska tunnen maan parhaiten. Ja Espanjassa on teetetty tutkimus ja on pyritty vertailemaan sitä, kuinka teollisuusalan investoinnit kes- kehitykseen ja tutkimukseen suhtautuvat tiettyjen investointien mukanaan tuomiin patentteihin. Eli tässä on selvästi tietty yhteys. Mitä sitten tapahtuu? No monissa eurooppalaisissa yrityksissä, jotka tunnen, monet yritykset tekevät tällaisia niin sanottuja merkittömiä tuotteita ja samalla tekevät sitten omia merkkituotteitaan tai erityisen merkin alla kulkevia tuotteita. Ja jos väärinkäytöksiä on, niin Tietenkin myös elintarvikealalla voi asioista ilmoittaa aivan samalla tavoin kuin lääketeollisuudessa. Halusin kuitenkin viitata tähän, koska usein näitä samankaltaisia tuotteita tehdään samassa tehtaassa niin, että tuotantolinjoja on kaksi, mutta sama tehdas ne tuottaa. Tässä ehkä nyt jotakin selvennyksiä mahdollisesti epävarmoihin kysymyksiin. Mutta nyt haluaisin siirtyä hieman yleisempiin linjauksiin, jotka voivat hyödyttää teitä kaikkia johtopäätelmien tekemisessä. Mielestäni maatalous tai Euroopan elintarvike teollisuus on kärsinyt monista kysymyksistä ja kriiseistä, kuten esimerkiksi hullun lehmän taudista. Tämä toi mukanaan uudenlaista sääntelyä, normeja ja suurempia vaatimuksia. Ja nyt voimme todeta ylpeästi, että olemme saavuttaneet korkean turvallisuuden tason. Se on lähestulkoon sataprosenttinen. Jos ongelma löytyy, niin jäljitettävyysjärjestelmän kautta todella aivan minuuteissa onnistutaan löytämään ongelman alkulähde. Ja tämä herättää luottamusta kuluttajissa. Ja nyt voisin puhua kuluttajana, kuluttajan roolissa. Ja voisin todeta, että olemme tottuneet siihen, että meillä ei ole mitään riskejä näissä kysymyksissä. Emme kuitenkaan ole pystyneet tunnustamaan sitä, että tämä panostus siihen, että näitä riskejä ei ole, johtuu pitkälti siitä, että jalostusteollisuus, maatalous tai kalastusteollisuus on panostanut niin paljon tähän asiaan. Ja siksi mielestäni olisikin välttämätöntä, että kuluttajat tuntisivat tilanteen. Sitten voimme puhua eläinten hyvinvoinnista. Siitäkin haluan puhua nyt tavallaan tarkkailijana ja Euroopan kansalaisena. Usein televisiossa televisiohan usein eniten vaikuttaa näkemyksiin, näkemyksiimme, niin voimme nähdä erilaisia tiloja, maatiloja. Ja nämä kuvat, jotka sieltä välittyvät, aiheuttavat meissä surullisuutta. Eläimiä näytetään kohdeltavan huonosti, mutta Euroopassa on eläinten hyvinvointiin liittyviä normeja, joita emme ole niitäkään pystyneet selvittämään kansalaisille oikealla tavalla. Jos emme pysty tekemään tätä Euroopassa, niin sitä vaikeampaa asioita on selventää rajojemme ulkopuolella. Ja lisäksi, jos me vertaamme itseämme muuhun, ehkä yhtä kypsään markkina-alueeseen kuin Eurooppa on, niin tilanne olisikin aika helppo, mutta kun katsotaan tilannetta nousevissa maissa tai kehittyvissä maissa, niin äh, elintavat ja kulttuurierot ovat niin suuria, että tilannetta on entistä vaikeampi selittää. Tätä kuitenkin tarvitaan, koska nyt emme voi enää palata taaksepäin, vaan meidän pitää yksinkertaistaa normeja, helpottaa elintarviketeollisuuden ja maatalouden toimia. Ja voimme puhua esimerkiksi autoista. Esimerkiksi airbag ne ovat tulleet pakollisiksi autoissa. Ja ne ovat edesauttaneet Euroopan teillä turvallisuutta. Meidän täytyy kuitenkin toimia niin, että kilpailukykymme säilyy. Ja tässä olemme ehkä tehneet aikaisemmin jotakin virheitä. Tietenkin mikä tahansa EUn ulkopuolelta markkinoillemme tuleva tuote, sen täytyy vastata samoihin vaatimuksiin kuin omat tuotteemme. Mutta itse puhuin alustuspuheenvuorossani harmonisoiduista vaatimuksista. Ja ehkä voisin hieman nyt selventää näitä teknisiä termejä. Kun puhumme vastaavista tuotteista, herra Jär taisi puhua juuri tästä erittäin hyvin. Eli kun puhumme vastaavuudesta, vastaavista tuotteista, puhumme lopputurvan tason vastaavuudesta. Ja kun taas puhutaan harmonisoinnista, niin Silloin kyse olisi siitä, että harmonisoitaisiin prosessin alusta loppuun asti, eli koko toimintaketjun ajan. Ja toisin sanoen tämän voi sanoa. Siis uskomme, että EU on asemassa, jossa se voi vaatia tätä vastavuoroisuutta kaikilta sopimusosapuolilta ja haluaisin myös todeta, että kokemuksemme valossa meillä on tällainen eriytetty malli, jota voimme todella puolustaa ja kannattaa kaikkialla maailmassa. Sillä on tietty eriytetty laatu, mutta tätä laatua täytyy, sen, tä, se täytyy tunnustaa ja siitä täytyy myös maksaa. Tämä voi olla vahvuutemme, jonka avulla voimme toimia sekä EU:ssa että EUn ulkopuolella. Tarvitaan kuitenkin tasa-arvoisia toimintaedellytyksiä. Emmekä useinkaan, useinkaan voi soveltaa näitä normeja, kun viemme tuotteitamme, mutta pikkuhiljaa voimme kuitenkin viedä näitä ainakin omille sisämarkkinoillemme. Ja tähän liittyy laaja kirjo todella kaikista tuottajista muihin tekijöihin. Aivan kuten Rova Garcia Perth totesi, tuottajien täytyy saada oikeanlainen korvaus, mutta täytyy toimia myös niin, että kuluttajat käyttävät meidän eurooppalaisia tuotteita, me eivätkä siirry käyttämään muita tuotteita. Olemme puhuneet tästä laadusta ja jäljitettävyydestä, mutta nyt meidän täytyy toimia niin, että voimme toimia myös kansainvälisesti. Ja riippumatta siitä, minkälaisia kahden välisiä sopimuksia EUlla voi olla muiden tahojen kanssa. Meidän täytyy katsoa, miten yhteinen maatalouspolitiikka kehittyy vuoden 2013 jälkeen. Olemme, kuten sanoin, tehneet joitakin pieniä virheitä, mutta meidän täytyy kuitenkin käyttää niitäkin vahvuutenamme, jotta se pieni uhka, joka meillä on nyt edessämme, muuttuisi mahdollisuudeksi. Espanja puheenjohtaja valtiona jatkaa ponnisteluita tähän suuntaan ja toimii tämän puolesta myös myöhemmin yhtenä EUn jäsenvaltioista. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille. Edessämme on todella mielenkiintoinen haaste. Se saadaan entistä tiiviimpi ja yhtenäisempi. Kiitos. Grazie, davvero grazie a tutti. Un gra- Kiitoksia Elena Espinosalle erityisesti ja komission jäsen Cholosille, vaikka hän joutuukin nyt poistumaan. Samoin kiitos kaikille asiantuntijoille. Ah, vielä lopuksi McGuinness, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kello on jo paljon niin ja tiedän, että haluamme päättää kohta. Mutta Mercosur-neuvottelut ja niiden uudelleen aloittaminen, haluaisin vielä niistä kommentin neuvostolta. Kiitos. Prego. ok, onorevole McGuinness. Elena tiene la palabra. Bueno, la informa... Niin, voin antaa teille tiedoksi, Ja jos olen oikeassa, niin tämä on aivan tuore tieto 24 tunnin päästä. Asiat voivat tietenkin muuttua hyvin nopeasti, mutta ehkä seuraavassa kokouksessa, joka pidetään, niin voidaan päästä poliittiseen sopimukseen siitä, että nämä neuvottelut aloitettaisiin. Tällä hetkellä puhutaan kahdesta aiheesta. Ensinnäkin Keski-Amerikan kanssa tehtävästä sopimuksesta, joka etenee nopeammin, ja sitten Mercosurin kanssa tehtävästä sopimuksesta, johon Espanja haluaa todella päästä poliittiseen sopuun ainakin siitä, että neuvottelut voidaan aloittaa. Katsotaan nyt, kuinka tässä käy. Uskomme, että pääsemme tässä eteenpäin ja voimme päästä tässä todella tulokseen näissä kahden, näiden kahden kuukauden aikana, joina Espanja vielä toimii puheenjohtajana. Bene, allora anche... Kiitoksia. Tähän viimeisenkin kysymykseen saatiin näin vastaus, mutta lopuksi haluaisin vielä kiittää sitä, kuinka eri puheenvuorot sopivat tänä iltana hyvin yhteen – ja sitä, kuinka ministeri Espinosa puhui meille. Kaikki ryhmät ja kaikki puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että emme halua epäreilua kilpailua, emme halua, että tuottajamme joutuvat kärsimään tällaisesta epäreilusta kilpailusta ja sellaisesta toiminnasta, jossa muut Euroopan unionin markkinoille tulevat toimijat eivät noudata samoja sääntöjä. Ja tämä ilmatyyny esimerkki autoteollisuudesta oli hyvin kuvaava. Mm, Miksi emme voisi noudattaa näitä samoja kriteereitä myös maataloudessa? Tähän liittyy kuitenkin tiedotusongelma. Meidän täytyy pystyä tiedottamaan kuluttajillemme. Heidän täytyy saada tietää ovatko tietyt tuotteet kunnioittaneet eurooppalaisia normeja. Ja sitten vielä tästä menetelmästä parlamentin rooli korostuu Lissabonin sopimuksen myötä ja meidän täytyy tiedostaa entistä paremmin se, että parlamentilla ja neuvostolla voi yhdessä olla päärooli lainsäätäjinä. Ei ainoastaan näin pohtimalla asioita, kuten tänään tehtiin, vaan tekemällä myös konkreettisia ehdotuksia. Kuulimme tänään Cholosia ja komissiolta tulee syksyllä tiettyjä konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia ja toivottavasti parlamentin rooli, parlamentin, joka edustaa kansalaisia, voi näkyä tässä paketissa. Kiitoksia kaikille. Kiitos vielä asiantuntijoille ja Elena Espinosalle. Näemme tai tapaamme Strasbourgissa 18. päivä kello 19.00 ja valiokunnan kokous päättyy tähän. Kiitos.